Unkarin tilanteesta. Toivotan tervetulleeksi Unkarin pääministerin herra Viktor Orbanin. Sydämellisesti tervetuloa herra pääministeri. Hyvät naiset ja herrat, sanon teille lyhyesti, miten olen ajatellut, että haluaisin tämän istunnon kulun järjestää. Aluksi nämä normaalit puhujat, neuvosto ja komissio saavat puheenvuoron esittääkseen neuvoston ja komission julkilausumat Unkarin tilanteesta. Sen jälkeen annan puheenvuoron puheenjohtajille tai ryhmien ilmoittamille puhujille ensimmäisen kierroksen ajaksi sekä äh, sitoutumattomien ryhmän jollekulle edustajalle. Sen jälkeen annan herra Orbanille mahdollisuuden käyttää puheenvuoronsa tämän keskustelun puitteissa. Ja sen jälkeen, hyvät naiset ja herrat, jatkamme tavanomaista keskusteluamme. Olen sopinut herra Orbanin kanssa, että jos hän tämän keskustelun lopuksi haluaa vielä kerran käyttää puheenvuoron, se voidaan tehdä riippuvaiseksi keskustelun kulusta. Hän ilmoittaa, mikäli tällainen tarve on. Sen jälkeen annan hänelle puheenvuoro vielä uudelleen, mutta sen jälkeen annamme vielä mahdollisuuden ryhmien puheenjohtajille ottaa omalta osaltaan halutessaan kantaa tähän Orbanin uuteen puheenvuoroon. Eli muutoin tämä menettely pysyy entisellään myös menettely ilman puhujalista keskustelun lopuksi. Ja nyt aluksi neuvoston julkilausuma ja sen esittää rouva ministeri Kalninja Lukashevitsa. Olkaa hyvä, rouva ministeri. Uh, Puhemies Schulz, varapuheenjohtaja Timmermans, pääministeri, hyvät edustajat. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa perusasioista. Euroopan unioni ei ole ainoastaan taloudellinen ja poliittinen unioni, joka antaa kansalaisilleen mahdollisuuden vapaaseen liikkumiseen ja yhtenäismarkkinoihin. Se on myös yhteisten perusarvojen unioni. Nämä perusarvot löytyvät perustamissopimuksista ja ne heijastuvat perusoikeuskirjaan, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan. Nämä oikeudet, vapaudet ja periaatteet ovat myös mukana Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa, jonka osapuolia kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat. Tässä mielessä kaikki, kaikilla toimielimillä on oma roolinsa, joka määritellään perustamissopimuksissa. Parlamentilla on tärkeä ja arvokas rooli ja sillä on mahdollisuus pyytää, että komission neuvosto kiinnittäisi huomiota erityisiin tilanteisiin koska se on pluralistisen demokratian foorumi. Parlamentti on aina pitänyt tärkeänä demokraattisten arvojen ylläpitoa. Neuvosto on aina antanut arvoa parlamentin kannalle. Kuten tiedätte, neuvosto ei ole käsitellyt Unkarin tilannetta, eikä se ole myöskään sopinut mistään kannasta asiaan liittyen. Kuitenkin haluaisin muistuttaa, että puheenjohtajavaltio ja neuvosto kokonaisuudessaan pitää todella tärkeänä se, että varmistetaan, että EUn perusarvoja kunnioitetaan kaikkialla unionissa, kaikessa politiikassa moninaisuuden ja toleranssin edistäminen on paras tapa vastata ihmisoikeushaasteisiin ja haasteisiin, jotka kohtaavat perusoikeuksia. Hyvät edustajat, samanaikaisesti haluaisin nyt kiittää parlamenttia siitä, että Unkarin viranomaiset, joita asia suoraan koskee, ovat saaneet mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Puheenjohtaja valtio on myös kiitollinen Unkarin viranomaisille siitä, että he ovat täällä keskuudessamme tänään. Puhemies Schulz, ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, pääministeri, arvon edustajat. Minä en voi tässä yhteydessä sanoa tämän enempää. Neuvosto seuraa tätä keskustelua läheltä ja se huomioi kaikki esille otettavat kannat. Kiitos oikein paljon. Vielen Dank, Frau. Paljon kiitoksia. Rova Kalina. nyt komission varapuheenjohtaja herra Timmermans. Kiitoksia puhemies ja haluaisin kauttanne kiittää myös parlamenttia siitä, että se on nostanut tämän asian esityslistalle johtuen kahteen, kahdesta kehityssuuntauksesta Unkarissa, joka on aiheuttanut huolta. Aloitetaan pääministeri Orbanin aloittamasta keskustelusta kuolemantuomioon uudelleen käyttöönottamista. Presidentti puheenjohtaja Juncker ja minä olemme ottaneet jo selkeästi kantaa tähän ja se on komission Ähm, kanta. Perusoikeuskirjan kaksi artikla kieltää selvästi äh, kuoleman tuomion äh, kuoleman tuomitsemisen tai kuoleman tuomion täytäntöönpanemisen ja äh, kuoleman tuomio on myös Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen vastainen rikkomus. Kuoleman tuomion poistaminen on vaatimus, jotta voi päästä Euroopan neuvoston tai Euroopan unionin jäseneksi. Tämä on osa meidän yhteisiä arvojamme. Mitä komission tulee, ei ole epäilystäkään siitä, että kuolemantuomion käyttöön ottaminen olisi EUn perusarvojen vastaista. Kuolemantuomion uudelleen käyttöön ottaminen jäsenvaltiossa tarkoittaisi sitä, että EU-sopimuksen seitsemän artiklaa pitäisi soveltaa. Tämä seitsemän artiklan mekanismit viittaavat kaksi artiklaan, eli ihmisarvoon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kuten tiedätte, sopimuksessa ei voida erottaa Euroopan unionista tai keskeyttää jäsenyyttä, mutta meillä on hyvin pitkälle menevä sanktiomekanismi, joka on luotu sitä varten, että noudatettaisiin kaksi artiklan perusarvoja. Sitten Unkarin tilanteesta seuraavat kommentit puheenjohtaja Juncker 30. huhtikuuta sanoi, että pääministeri Orbanin pitäisi heti miten selvittää, että hänen tarkoituksena ei ole uudelleen ottaa käyttöön kuolemantuomiota. Jos se olisi hänen tarkoituksensa, niin siitä syntyisi riita. Unkarin hallituksella ei ole konkreettisia suunnitelmia ottaa kuolemantuomiota käyttöön. Ja pääministeri Orban on teille, puhemies Schulz, vakuuttanut, että Unkarin hallitus tulee kunnioittamaan noudattamaan kaikkia Euroopan sopimuksia, Euroopan lainsäädäntöä. Viittaan teidän lehdistötiedotteeseenne puhemies Schulz, jonka annoitte 30. Eh, huhtikuuta. Jos Unkarin hallitus kuitenkin ryhtyisi ottamaan käyttöön kuolemantuomioita, niin eh, komissio on valmis eh, heti käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä varmistaakseen, että Unkari tai mikä tahansa muu jäsenvaltio noudattaa sitoumuksiaan unionin lainsäädännön mukaisesti ja kunnioittaa eh, unionin perusarvoja eh, kaksi artiklan mukaisesti. Me emme tule epäröimään sekuntiakaan tällaisessa tapauksessa. Sitten tämä julkinen konsultaatio maahanmuutosta, tämä toinen aihe. E, siitä haluaisin kommentoida seuraavasti. Yleisesti ottaen e, komissio on sitä mieltä, että julkinen kuuleminen voi olla hyvä e, väline, jolla voidaan kehittää politiikkaa, joka saa kansan tuen. Kuitenkin tällainen Äh, kuuleminen, joka perustuu en, äh, ennakkoluuloihin maahanmuuttajista, sitä ei voida pitää ähm, hyvänä pohjana politiikalle. Ähm, maahanmuuton yhdistäminen terrorismiin, kuva, maahanmuuttajien kuvaileminen uhaksi ihmisille ja työpaikoille on ilkeää ja väärin. Se tulee ainoastaan lisäämään ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Me emme voi sulkea silmiämme eh, niiltä joskus vakavilta haasteilta, joita maahanmuutto yhteiskunnissamme aiheuttaa. Mutta kun niin teemme, me emme saa koskaan unohtaa myöskään perusarvojamme ja tarvetta pitää yllä monimuotoista yhteiskuntaa, joka perustuu vastavuoroiseen kunnioitukseen ja jokaisen yksilön yhtäläiseen kohteluun. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot kehittävät yhteisiä vastauksia uusiin haasteisiin, koska Euroopan unioni perustuu solidaarisuuteen, vastavuoroiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön. Me tarvitsemme poliittisia johtajia, jotka ovat valmiita selittämään eu politiikkaa kansalaisille avoimella, tasapainoisella tavalla ja jotka puolustavat eurooppalaisia yhteisiä arvoja. Tämä on ainoa tapa, jolla pystymme edistymään yhdessä Euroopassa. Komissio tulee jatkossakin seuraamaan tilannetta tarkkaan ja kiitän Euroopan parlamenttia eh, siitä, että eh, tuette meitä jatkuvasti näissä tärkeissä kysymyksissä. herr Kiitokset herra Timmermans ja nyt Euroopan kansanpuolueen ryhmän nimissä puheenjohtaja herra Weber. Arvoisa herra puhemies, varapuheenjohtaja, pääministeri, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin aluksi todeta kiitokset siitä, että Viktor Orbán on paikalla. Kun Unkarista keskustellaan, pääministeri on läsnä. Se osoittaa hänen halukkuuttaan mielipiteenvaihtoon ja että hän myös kunnioittaa Euroopan parlamenttia. Siitä kiitokset. Haluaisin aluksi ilmaista sen, että me Euroopan kansanpuolueen ryhmä olemme puoli vuotta sitten eh, pyytäneet, että keskustelisimme Romanian skandaalimaisista vaaleista. Sanottiin, että sadat tuhannet ihmiset eivät voineet osallistua presidentinvaaleihin. Silloin vasemmisto täällä sanoi, että aihetta ei tule käsitellä, ettei se ole Euroopalle tärkeä. Haluaisin kyllä ilmaista, että me keskustelemme nyt viidettä kertaa Viktor Orbanin läsnä ollessa Unkarin kysymyksestä ja se osoittaa minulle, miten valmis Euroopan kansanpuolue on keskustelemaan, mutta vasemmisto on sokea omille virheilleen, joita Euroopassa valitettavasti on. Haluaisin myös todeta, että kun Unkarista tänään keskustellaan, mieleeni juolahtaa jotakin aivan muuta kuin se aihe, josta tänään selvästikin keskustellaan. Esimerkiksi, että Unkarin talouskasvu on 2,8 prosenttia ja siten se on Euroopan talouskasvun veturi, että sen työttömyys vähän yli 6 prosenttia on parempi kuin monen vasemmistolaisen hallituksen EU-ssa. Ja olen huomannut, että vuodesta 2010 alkaen Viktor Orban on aina saanut yli 50 prosenttia prosentin osuuden äänestäjistään. Fidesz sai Euroopan parlamentin vaaleissa 51 prosentin osuuden ja selvästikään se ei monille tuolla vasemmiston puolella sovi, kun katsellaan tätä poliittista maisemaa. Sehän on antanut vahvan tukensa Viktor Orbanille. Sen verran nyt Unkarista ja nyt näistä ongelmista. Me keskustelemme tänään kuolemanrangaistuksesta. Meille Euroopan äh, kansanpuolueen ryhmänä mantereemme sivilit satoriseen menestykseen kuuluu lakko-oikeuden ja monen muun hienon asian rinnalla se, että kuolemanrangaistus on karkotettu, kielletty tällä mantereella. Ja siksi keskustelu kuolemanrangaistuksesta on vahingoksi meille. Euroopan unionina me torjumme tämän meille ja kuolemanrangaistuksen jälleen käyttöönottaminen ei tule kysymykseen. Ja olen kiitollinen Viktor Orbanin selvästä lausunnosta, ettei hän aja tämän suuntaista aloitetta. Se vahingoittaisi Eurooppaa raskaasti, jos tällaista keskustelua käytäisiin. Toinen aihe, josta keskustelemme, käsittelemme, on se kysymyksen asettelu, miten suhtaudumme kansalaisten osallistumiseen. Ensinnäkin on myönteistä havaita, että Unkari selvästikin kuulee kansalaisia nyt jo kolmatta kertaa. Haluaisin kuitenkin ottaa esille sen seikan, joka Franz Timmermans toi esille. Näissä muotoiluissa äh, puhemies sanotaan, että Brysselissä ja Budapestissa luodaan sellaista mielipideilmastoa, joka ei ole eduksi ja jota kansanpuolue ei myöskään tue. Eli näissä muotoiluissa on paljon sellaista räjähdys herkkää materiaalia, joka ei miellytä meidän ryhmäämme. Sanon kuitenkin tämän talon vasemmalle puolelle, että näistä muotoiluista voidaan kiistellä, mutta ne asiat, joita Viktor Orban tuo esille ja joita hän tänäänkin tuo esille, on otettava käsiteltäväksi. Esimerkiksi se, että turvapaikan hakijoiden palauttaminen heidän hakemuksensa hylkäämisen jälkeen ei Euroopassa tällä hetkellä toimi. Kaksi kolmasosaa hakijoista hylätään ja heidät on palautettava Euroopan unionista. Tämä on aihe, jonka Viktor Orban on aivan oikeutetusti tuonut esille. Hän on oikeutettu oikeutetusti myös todennut, että ei ole mahdollista, että Euroopan unionin jäsenvaltioina jäsenvaltioihin pyrkii maita, käy ähm, jäsenyysneuvotteluita. Esimerkiksi omassa osavaltiossani Bayerissa on paljon pakolaisia sellaisesta maasta, joka tällä hetkellä käy jäsenyysneuvotteluja. Eihän ole mahdollista, että jäsenehdokas maasta tulee turvapaikanhakijoita EUn jäsenvaltion. Tämä aihe tulee ottaa esille ja kyse on nimenomaan itse asiasta tässä asiassa. Meidän tulee kuulla, mitä Viktor Orban sanoo. Kiitoksia. Für die <clears throat> äh, Ja nyt sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä sen puheenjohtaja herra Pitel. Kiitoksia puhemies äh, kansallinen kuuleminen maahanmuutosta ja terrorismista, ihan kuin nämä kaksi ilmiötä liittyisivät toisiin kuolemaantuomien e- esiin nostaminen pelotteena, provokaatiot, jotka liittyvät niin kutsutun epäliberaalin demokratian. Nämä ovat joitakin asioita, nosti esiin myös herra Timmermans. Nämä ovat vain osa Orbanin viimeisistä lausunnoista. Meidän keskustelumme on selvä. Tämä ei lähde siitä, että meillä olisi antipatiaa äh, ministeri Orbania kohtaan tai johtuu, se ei joudu siitä, että hän tulee toisesta poliittisesta perheestä kuin mistä minä tulen. Mm se ei johdu siitä, että haluaisimme muka antaa jonkun oppitunnin, vaan kysymys on siitä, että pääministeri Orban on näinä lausuntoineen ylittänyt siedettävyyden rajan. Kollega Weber ei ongelmia ratkaista siirtämällä syytä toisen niskaan, joilla on toisenlainen poliittinen väri. En minä keskustele näistä asioista, koska ne tuleva, Orban tulee kansanpuolueesta, jota kunnioitan todella, vaan koska nämä lausunnot menevät Euroopan perusarvoja vastaan ja niiden kohdalla emme voi joustaa niitä varomme. Unkarissa kyse ei ole niinkään siitä, että hyökätään demokratiaa vastaan, vaan että demokratia ikään kuin tyhjennetään, se banalisoidaan Demokratiassa voidaan käyttää kaikenlaisia sanoja, sanotaan demokratia ja vapaus ja niistä tulee täysin tyhjiä sanoja, pelkkää sanahelinää. On tällainen sekava tilanne, jossa demokratiasta tulee tällainen halpa näytelmä ja tämän pitäisi huolestuttaa meitä kaikkia. Tällaiset voimat, fasistit, natsit, tällaiset voimat ovat vaarallisia. Ei ole kyse, on kyse siitä ilmapiiristä, jotka tällaiset lausunnot luovat. Mm, Homoseksuaalinen aktivistin tapaus Budapestissa, hänelle haluaisin välittää kaikki solidaarisuuden osoituksen, mutta te haluatte näillä provokaatioilla kiinnittää unkarilaisten huomion muualle, pois niistä todellisista ongelmista, joita Unkarilla on, jotka ovat yhteiskunnallisia vakavia ongelmia. Minulla on paljon sympatiaa Unkarin kansaa kohtaan. Italialaisena muistan kun eräs pääministeri vaaransi meidän maamme uskottavuuden. Teidän, herra Orban, ei pitäisi tehdä samoin. Te olette suu, teillä on, Unkari on suuri maa. E, e, te ette saa yhteisiä arvojamme panna peliin voittaaksenne muutamia ääniä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, minun on pyydettävä teiltä anteeksi. Minä en äsken huomannut erään kollegan välikysymystä herra Weberille. Hän halusi sen ehdottomasti esittää, annoin kuitenkin suoraan puheenvuoron Pitellalle. Nyt joudun kysymään, että sopiiko teille, että näin jälkikäteen vielä sallimme tämän kysymyksen esittämisen. Herra Uei, olkaa hyvä. Puhemies, minä kunnioitan teidän työtänne. Te olette EPPn ryhmän johtaja ja siksi haluaisin kysyä, mitä mieltä olette seuraavasta. Mielestäni Eurooppaa ei ole olemassa. On olemassa Euroopan unionin eh, niminen järjestelmä, joka ei ole kuitenkaan sama kuin mitä aikoinaan perustettiin. Tämä ei ole jonkun ääriliikkeen edustajan sanat, vaan kyseessä on Unkarin parlamentin puhemies, joka on tällaista kysynyt. Onko nyt todellakin niin, että tässä on kyseessä epämääräinen eh, järjestelmä? En nyt oikein ymmärrä tämän kysymyksen asettelun taustaa, koska koko Euroopassa on valitettavasti paljon tällaisia ääniä monilla eri alueilla, myös sosialistisessa ryhmässä, muissakin poliittisissa perheissä, joita Euroopassa on. Tänään me keskustelemme siitä kysymyksestä, miten suhtaudumme Unkariin. Ja Unkarin osalta minun on sanottava, että kyseessä on maa, joka on taloudellisesti yksi esimerkillisimpiä. Kyseessä on maa, jossa kansalaiset selvästikin ovat tyytyväisiä hallituksensa. Muutoinhan eh, demokraattisissa vaaleissa tämä taho ei saisi niin paljon tukea. So, damit jetzt... No niin, ja jotta nyt saadaan täysin reilu tasapaino, eh, herra Pitellä. Täällä on puheenvuoropyyntö teidän puheenne aikana. Eh, otaksun, että te hyväksytte tämän kollegan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. En minä halunnut kysyä, mutta jos sanoitte, että minä olin kysymässä, niin voinhan minä näin tehdä. Voin esittää Pitelalle kysymyksen, näin päästään tasapainoisen tilanteeseen. Ei, ei, pyydän anteeksi. Tämä oli virhe täällä meillä. Kollega Galea oli pyytänyt puheenvuoroa. Minulle sanottiin, että Gal Peltz mutta nyt hoidetaankin asia niin, että puheenvuoro on nyt teillä, kun kerran jo aloititte. Te voitte sen jälkeen hoitaa asian yhdessä ryhmän jäsenen kanssa. Olkaa hyvä, jatkakaa vain, olkaa hyvä. Kiitos, no niin, jatkankin. Tämä keskustelu on nyt aika mutkikas, mutta tämähän on aika monimutkaista. Herra Pitellä, mitä sanotte herra Timmermansille, joka tässä todellakin uhkasi meitä, sillä hän sanoi, että artikla 2 käytetään meitä vastaan. Herra Pitellä, ettekö ole sitä mieltä, että pitää suoraan puhua asioista? Onko olemassa jotain tabuaiheita, joista ei saa puhua? Kertokaa minulle, muuten en tiedä, minkälaisessa parlamentissa toimin. Eikö voi puhua kuolemantuomiosta? Onko tämä täysi tabu? Eikö voida puhua siitä, että on olemassa maahanmuuttokysymyksiä, jotka on ratkaistava? Mistä sitten saa puhua? Mistä löytäisin tämän luettelon aiheesta, joita saa käsitellä? Cara collega. No, arvon kollega, mitä minä ajattelen Timmermansista, sanon tämän heti. Timmermans on henkilö, joka ansaitsee täyden arvostukseni, ystävyyteni häntä arvostavat myös monet muut täällä salissa ja salin ulkopuolella. Täällä emme banalisoi keskustelua. On selvä, että voidaan keskustella maahanmuutosta. Mekin teemme sitä jatkuvasti. On eri näkemyksiä asiasta. Tälläkin ongelma on se, että kun kyseenalaistetaan Euroopan perusarvoja, esimerkiksi sitä, että kuolemantuomiota ei käytetä, se on Euroopan unionin perusarvo. Jos äh, hallituksen äh, jo tai joka ei ole mikä tahansa kansalainen kadulla, sanoo, että äh, kuoleman äh, tuomiota voitaisiin harkita, niin sit ei ole mikään banaali asia. Jos valtion päämies Euroopan unionissa äh, puhuu niin kutsutusta epäliberaalista demokratiasta, eikö meidän pitäisi huolestua? Se ei ole kuka tahansa ihminen, joka juttelee baarissa, vaan valtion päämies Euroopan unionissa. No niin, kiitoksia. Yksi asia pitää tässä nyt kuitenkin todeta. Jos Euroopan komission varapuheenjohtaja toteaa, että sopimusta rikottaessa, kyseessä on artikla 2, ei tämä ole mikään pelkkä uhkaus, vaan yksinkertaisesti asian toteaminen. En voi siis ymmärtää Rova Galpeltsin näkemystä tästä kohdasta. Ja seuraavaksi herra Kirkhope. ECR-ryhmän nimissä. Uh, uh, Puhemies, varapuheenjohtaja, pääministeri, Euroopan unionin jäsenmaina olemme allekirjoittaneet tietyt perusperiaatteet ja oikeudet. Tämän parlamentin jäsenet ovat oikeutettuja monenlaisiin erilaisiin mielipiteisiin, poliittisiin ja ideologisiin näkemyksiin. Tämä talo on foorumi poliittiselle keskustelulle ja joskus saamme aikaiseksi ratkaisujakin, mutta koska tästä parlamentista on tullut tuomari niin niille, jotka ovat eri mieltä kuin me itse. Voidaan tietysti esiintyä perusoikeuksien suojaajana, voidaan väittää, että kyseessä on sopimusten täytäntöönpanon seuranta, mutta Kyse tässä keskustelussa on siitä, että vasemmisto jälleen kerran hyökkää keskusta oikeistoa vastaan, koska jotkut jäsenvaltiot uskaltavat puhua omia äänestäjiään kiinnostavista asioista. Jäsenvaltioissa on oikeus keskustella aiheista sellaisistakin, jotka eivät ole jollakin ennalta hyväksyttyjen aiheiden listalla, herra Pitellä. Ja miksi parlamentin pitää aina esittää kaikki näkemyksensä ikään kuin kilpailuna parlamentin ja jonkin jäsenvaltion välillä? Se vahingoittaa sekä jäsenvaltioiden että parlamentin mainetta. Meidän on määrä olla Euroopan parlamentissa kumppaneita, emme toisimme vartioita. Me emme halua, että Unkarissa ajat ajatellaan, että täällä redusoidaan tämä jälleen kerran poliittiseksi pisteiden jahtaamiseksi parlamentin salissa. Unkarin hallituksen ja Euroopan komission välillä käydään keskusteluja aivan kuten on oikein. On käyty keskusteluja myös sisä- ja oikeusasioiden valiokunnassa. Kovin paljon keskustelua käydään jälleen kerran myös tällä foorumilla. Mutta kysyn vain, onko tässä kontekstissa niin, että me olemme täällä. Miksi me käymme tätä keskustelua mikä on sen syy? Herra puhemies, tämä on keskustelu, joka ei oikeastaan ole hyödyksi yhtään kenellekään. Herra Kirkhope, täällä on nyt ähm, herra Niedermülleriltä kysymys teille. No niin, herra Niedermüller. Ihan lyhyt kysymys. Herra Kirkhope, jos teidän pääministerinne sanoisi, että te haluatte epäliberaalin demokratian omaan maahanne. Olisitteko samaa mieltä pääministerinne kanssa? At the end of the... Loppujen lopuksi, hyvä herra, tämä on asia, josta päätän minä ja minun maani äänestäjät aivan samalla tavoin kuin on Unkarin äänestäjäkunnan asia päättää omista asioistaan ja he ovat selvästi ottaneet kantaa siihen, hyväksyvätkö he johtajan, joka heillä on. Filip. Kiitokset ja seuraavaksi liberaalidemokraattien ryhmän nimissä kollega Innet Felt. Uh, Kiitoksia puhemies se, että pääministeri Orban on täällä parlamentissa on tervetullut. Toivottavasti en, hän ei pety, jos en käytä kovinkaan paljon puheaikaa hänen, koska tämä keskustelu ei koske häntä. Neuvoston lausunto, joka ei ollut lausunto, osoittaa, että neuvosto on moraalisesti konkurssissa ja täysin irti sopimuksista. Ja kyllä, kollegat, me voimme käydä keskustelua kuolemantuomista. Se voi olla hyvin lyhyt. Minä hylkään sen täysin, ryhmäni hylkää sen täysin. Sillä ei ole paikkaa Euroopassa, sillä ei ole paikkaa Egyptissä, sillä ei ole paikkaa missään maailmassa. Ja keskustelu päättyy siihen. Mutta kuolemantuomiokeskustelu on itse asiassa vain... Äm, johtaa meidät pois paljon vakavammasta kysymyksestä, nimittäin maahanmuutosta. Ja se on virallinen hallituksen politiikka, se ei ole mikään jonkun mielipide, vai mitä komissio aikoo tehdä? Onko se tehnyt laillisen analyysin sen yhteensopivuudesta perusoikeuskirjan kanssa ja miten se sopii Euroopan unionin sovittuun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan? Komissiolla on velvollisuus toimia ja olen kovasti samaa mieltä kanssanne Eh, mitä tulee tähän eh, teidän kriittisyyteenne, mutta odotan enemmän eh, komissiolta. Ja nyt kun olen kuullut EPPtä ja herra Weberiä, niin minulle on kristallinkirkasta se, että EPP e saattaa valita kriittisiä sanoja, mutta te kyllä seisotte voimakkaasti Orbanin takana ja hänen politiikkansa takana. Se on teidän oikeutenne, mutta ainakin ihmiset tietävät nyt, missä EPP on. Siinä ei ole mitään epää selvää. Ja jotta voisin olla selkeä sanainen, Alge de hylkää Orbanin politiikan ja hänen hallituksensa politiikan. Meillä täytyy olla mekanismeja e, e, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen valvomiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä olen samaa mieltä kanssanne, herra Weber. Meidän täytyy täyttää aukko heikkojen oikeudellisten välineiden välillä ja seitsemän artiklan välillä. Siksi meidän ryhmämme on Äh, ehdotan tätä demokratiapakettia. Myös muissa ryhmissä pohditaan sitä, miten voidaan panna täytäntöön, varmistaa äh, perusoikeuksien täytäntöönpano. herra Timmermans, te sanoitte, että perusoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta ei voida mitata tai kvantifioida, mutta minä olen sitä mieltä, että kyllä voidaan. Ja tämän parlamentin pitäisi yhdessä tehdä ehdotuksia tällaista mekanismia varten. Ja toivottavasti äh, komissio on sitten puolellani, niin, että voimme puolustaa näitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä, hyvä komission jäsen. Rouva Innetfeld. Rouva Innetfeld, aivan yllättäen kollega Average haluaa esittää teille kysymyksen. Sopiiko se? Olkaa hyvä. Thank you, sir. It is my first one this week. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys tällä viikolla kyllä. Minä haluaisin kysyä, te kun tuomitsitte täysin kuolemantuomion EU-ssa aivan täysin. Tarkoittaako tämä sitä, että ette usko täyteen demokratiaan, Entä jos joku parlamentti äänestäisi kansantahdon mukaisesti, että se otettaisiin taas käyttöön vapaissa vaaleissa. Sanoisitte kuitenkin, että tämä ei EU:hun sovi. Uh, tämä on aivan selvää. Jos mikä tahansa uh, valtio Euroopan unionissa äänestäisi kuolemantuomion käyttöönoton puolesta, niin heillä on oikeus siihen, mutta he eivät sitten voi olla enää Euroopan unionin jäseniä. Se on minulle aivan selvää. Kiitoksia ja nyt GUE-ryhmän nimissä Vergia. Merci, monsieur... Kiitos puhemies. Taas kerran puhumme Unkarin tilanteesta. Saamme kuulla samat kommentit eri puolilta. Varmasti herra Orban kertoo meille taas kerran, että muutkin Euroopan unionissa rikovat ihmisoikeuksia, olipa kyse minkä väristä hallituksesta hyvänsä. Hän on oikeassa kaikkialla. Hallitukset pelaavat populismilla. Ei tämä ole vain oikeiston tai vasemmiston asia, mutta Unkari on esimerkki kaikista siitä, mitä ei pitäisi tehdä. Lokakuun keskustelun jälkeen Amnesty on muistuttanut siitä, että kansalaisjärjestöjen kimpun on käyty ja myös eh, romanit homoseksuaalit, asunnottomat, kaikkien heidän kimpusan on käyty ja sitten on myös tämä medialaki ja sitten tämä kysely, joka koskee eh, maahanmuuttajia ja terrorismia ja kuoleman tuomioehdotukset. Kyseessä eivät ole ainoastaan sanat, niin kuin live sanottiin. 8. toukokuuta Viktor Orban sanoi, että kuoleman tuomion käyttöön otosta pitää tehdä kansallinen kysymys. Ja jos ihmisiä ei pystytä suojaamaan ilman kuolemantuomiota, se on otettava taas käytäntöön. Kuinka pitkälle ollaan menossa? Artikla 7 ei toimi, sitä ei pystytä panemaan täytäntöön, se ei, sillä ei ole edes pelotevaikutusta me tarvitsemme taloudellisia toimia. Nyt on ryhtyä toimiin ei ainoastaan Unkarin suuntaan, sillä mitä muuten artikla 2 tarkoittaa. Kiitos. Kiitoksia rouva Vergia ja nyt vihreiden puheenjohtaja rouva ha- Kiitoksia herra puhemies. Lähestulkoon kaikki on jo sanottu. tämän kauhun pohjalta, joka kävi läpi Euroopan unionin Unkarin uutisten jälkeen. Minun on todettava, että en aluksi ollut edes uskoa tätä ja kun seurasin keskustelua kuolemanrangaistuksesta Unkarissa, eh, ihmettelin, onko todella mahdollista, että nyt vuonna 2015 joku Euroopan hallituksen päämies olisi valmis ottamaan kuolemanrangaistuksen jälleen käyttöön. Tämä on kysymys, jonka vakavissani haluan teille esittää, koska kuten Sofi ja monet muut sanoivat, tämähän olisi oikeastaan samalla loppu jäsenyydelle Euroopan unionissa. Toinen kysymykseni koskee tätä pakolaispolitiikan kyselykaavaketta ja sen tyyliä, siinä käytettyä kieltä. Tämähän ei ole vakavasti otettava panos sen eteen, että tämä Euroopan unionin suuri yhteinen pakolaisongelma saataisiin ratkaistua. Tämä on yksinkertaisesti vain kiihotusta, yhden kansakunnan kiihotusta muita ryhmiä vastaan. Saksassa tähän käytettiin aikaisemmin termiä maaperän myrkytys, Bodenvergiftung te olette, herra Orban, ottanut etäisyyttä Euroopan unionin perusoikeuksiin ja siksi tässä ei puhuta oikeastaan vain Viktor Orbanista ja Unkarista, vaan myös meistä. Mitä oikeastaan tarkoittaa se, jos jäsenvaltiossa pyritään ottamaan etäisyyttä perusarvoihin, koska liittyminen Euroopan unioniin tarkoittaa yksinkertaisesti velvoittavia perusarvoja. Ja nämä perusarvot, joista me olemme sopineet, ovat velvoittavia velvoitteita. Yksinkertaisesti ei ole edes kuviteltavissa, että koko Euroopan unionin hanke voisi toimia ilman, että näitä perus oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Sellainen politiikka, jossa talous ajetaan ensisijalle ja muutoin annetaan kansallismielisten virtausten dominoida, veisi minun mielestäni hyvin nopeasti Euroopan unionin tuhon. Minusta on tärkeää, että Euroopan unioni ei lähde tekemään, kuten Latvia puheenjohtajamaana tässä yhteenotossa väistä, vaan sen äm, yhteyden pohjalta, jota meillä on, kuten Vivian Reding on ilmaissut, lähdetään Tavaresin mietinnön tavoin ilmaisemaan, minkälaisia mekanismeja me tarvitsemme, jotta me pelkästään aja meidän vahvoja etujamme taloudessa, vaan mietimme myös sitä, miten voimme Euroopassa saada läpi sen, että arvot, jotka olemme saaneet vakautettua, jotka merkitsivät Euroopan barbaarisen tapahtumien loppua, miten me saamme ne turvattua kansalaisille. Me olemme viime aikoina voineet nähdä, mitä tapahtuu mielenosoittamiselle Espanjassa ja oikeudelle osoittaa mieltään. Olen kuulleet, mitä poliisi siellä tekee. Rova Harms, teidän puheaikanne on loppunut. Olemme nähneet, mitä poliisi Ranskassa tekee. Tämä on hämmästyttävää. On korkea aika, että me lähdemme ajamaan arvoja. Kiitoksia, kiitos Rova Harms. Rova Harms, täällä on myös kollega, joka haluaa esittää teille kysymyksen Krasludebeski. Olkaa hyvä. Harms. Kiitoksia. Halusin esittää Rova Harmsille kysymyksen. Te puhuitte niin kauniisti arvoista ja viittasitte myös maahanmuuttokeskusteluun. Miksemme kuule näin tunteellisia keskusteluja täällä salissa siitä, mitä Saksassa tapahtuu. Siellähän jo useita kuukausia on ollut tapauksia, jossa äh, on ollut tuho polttoa pakolaiskeskuksissa. Tehän tiedätte tilanteen Saksassa hyvin, niin te tiedätte, mm, miten tätä ei yhteiskunnallisesti haluta hyväksyä Saksassa. Tämänkin pitäisi olla keskustelun aiheena täällä, mutta kukaan ei halua nostaa Ranskan tai Saksan tilannetta esiin. Mutta Unkarista kyllä keskustellaan. Jos nyt seuraatte Saksan keskustelua, niin havaitsette kyllä, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Ja kaikki nämä rikokset, joita tapahtuu, otetaan lain ja oikeuden mukaan käsiteltäviksi. Ja samaan aikaan Saksa ajaa tällä hetkellä offensiivista pakolaispolitiikkaa ja tukee kiintiöajatusta. Minusta liian myöhään, mutta tukee kuitenkin tätä kantaa. Ja ehkä voin todeta tähän jotakin. Nimenomaan pakolaispolitiikassa eurooppalaisten suhtautumisesta. Rouva Harms, nyt ei ollut tarkoitus työjärjestyksen mukaan, että lähtisitte jollakin tapaa pidentämään puheaikaan, että te vastasitte jo kysymykseen. Seuraavana on rouva Ferrara, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuolemantuomion esiin nostaminen sanoo, että epäliberaalit äh, valtiot äh, ovat menestyksekkäitä ja toivat paremman kuin demokratia. Nämä ovat äh, viimeisimmät Orbanin lausunnot, jotka eivät jätä mielikuvitukselle varaa, jotka liittyvät vielä näihin lakeihin, jotka vaikeuttavat lehdistön vapausta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja vievät perustuslakituomioistuimelta sen riippumattomuuden. Ja lisäksi Orban on ehdottanut tällaista maahanmuuttotointa, joka lisää ennakkoluuloja pakolaisia kohtaan. Mm. Meidän täytyy huomioida Euroopan unionin perusoikeudet. Ei voida hyväksyä tätä epädemokraattista luisumista Euroopan keskellä ja emme voi toimia että, niin, että panemme päämme hiekkaan. Meidän täytyy nyt valvoa perusoikeuksien toteutumista joka valtiossa. Äh, perusoikeuksista vastaavana esittelijänä olen ehdottanut mekanismin käyttöönottoa, joka takaa äh, paremman suojan tasan. Euroopan unionin on luotava proaktiivinen toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin varmistaa kaikkien äh, perusoikeuksien toteutuminen tarvitaan myös tietokanta, joka äh, käsittelee perusoikeuksien toteutumisen tasoa Euroopan unionissa ja eri jäsenvaltioissa ja lisäksi meidän arvioitava rikosoikeudellisia järjestelmiä ja perusoikeuksien noudattamista niissä. Tämä kaikki, jotta voitaisiin ehkäistä se, että riskeistä syntyy todellisia toimia, niin kuin mahdollisesti saa, tapahtuu Unkarissa tai saattaa pian tapahtua. Tämä ei ole mikään mm, naivin poliitikon julkilausuma, vaan kyseessä on eh, eurooppalainen pääministeri, joka on muuttanut perustuslakia useampaan otteeseen, jotta se sopisi hänen populistiseen näkökantaansa. Euroopan täytyy puuttua asiaan ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitoksia. Kiitoksia rouva Ferrara. Täällä on Zairilta teille kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Minulla on ihan lyhyt kysymys. Eli miksi on niin shokerava, että esitetään tällainen kansallinen kysely siinä esitä, esitetään kysymyksiä kaikille Unkarin kansalaisille ja tämä koskee pakolaisasiaa ciò che sciocca non è la consultazione pubblica di per sé che se mikä kauhistuttaa ei ole tämä julkinen kuuleminen se on ö, demokraattinen väline vaan se on tämän kuulemisen ö, tavoite silloin kun jäsenvaltion pääministeri järjestää tällaisen julkisen kuulemisen kuolemen tuomion käyttöön otosta, niin silloin palataan näihin silmä silmästä, hammas hampaasta lakeihin. Tämä on se, joka kauhistuttaa, koska Euroopan unionissa perusoikeudet ovat unionin peruskivi. Ne ovat sen olemassaolon pohja. Puheenvuoro on nyt Baltsolla puhemies kiitos kun minä näin, että oli tarkoitus puhua Unkarin tilanteesta, niin minä kun edustan nyt Jobbik-puoluetta, niin en minä ole kuullut mistään sellaista tapahtumasta, jonka takia asiasta pitäisi puhua, mutta nyt olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti ei kunnioita omaa periaatettaan eli ilmaisun vapautta. Miksi ei maassa voida aloittaa yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi maahanmuutosta, josta puhutaan täälläkin? Miksi on olemassa tabuaiheita, jos yhteiskunta kuitenkin näitä vaatii ja jos hallitus haluaa kysymyksiä esittää, no kysyköön. Minä en kuitenkaan tähän laittaisi miljoonaa forintia, mutta muut voivat näin tehdä. Ei tämä mitenkään kiistä eurooppalaisia arvoja. Orbanin hallitus on samalla tiellä, mille lähdettiin Lissabonin sopimuksen jälkeen. Mennään integraation syvenemisen suuntaan ja ollaan menossa Euroopan Yhdysvaltojen suuntaan. Fides on EPPn jäsenenä juuri tämän edustaja. Ja Unkari oli valtiona Tällöin edistettiin kovasti taloushallintoa ja kun Orban sanoi, että Ukrainassa tärkeintä on sen unkarilaiset ja kuitenkin on sanottu, että Ukrainan integriteetti on kaikkein tärkeintä. Teidän on nyt vain uskottaa siihen, että kyllä tämä hallitus vastaa teidän odotuksiin. Kiitos. Herra Balzo, es gibt Herra Balzo, täällä on Biotin kysymys teille. Sopiiko se? Olkaa hyvä, herra Biotin. Eh, Kiitoksia edustaja Balzo. Eh, teidän maassanne on entinen parlamentin jäsen Gorgi Gdula Jasiva, pyydän anteeksi ääntämystä, puolueestamme, joka ihan fyysisesti uhkaili erästä nuorta vain, koska hän oli homoaktivisti. Ja tämä aktivisti viime eh, heinäkuusta lähtien on ollut hänen henkensä on uhattuna. On nettisivuja, joissa luvataan 10 000 euroa hänen hengestään. Aiotteko tuomita tämän entisen kollegan ja nämä hänen uhkauksensa? Ja haluaisin kyllä myös kuulla tämän presidentti Orbanilta. Kiitoksia. Kiitos, herra Baltso. Maanantaina ehkä te sanoitte, että Jobbik on uhannut homoseksuaaleja. Minä olen tutkinut asiaa, mitään tällaista ei ole tapahtunut. Te panettelitte meitä, ei tällaisia uutisia ole. Minä en tiedä, minkälaisia yksityisiä tietoja te tässä käytätte, mutta meidän Jobbik-puolueemme ei ole koskaan tällaisella uhannut. Korkeintaan on joskus sanottu, että tämä liian pitkälle menevä propaganda, joka ei ole mitenkään, mutta me emme ole koskaan kuitenkaan vastustanut ketään homoseksuaalia. Kiitoksia, kiitos herra Valtso. No niin, hyvät naiset ja herrat, annan saman tien puheenvuoron pääministeri Orbanille. Pain yksi selvennys. Tällä ensimmäisellä kierroksella olen sallinut paljon välikysymyksiä. Tällä toisella kierroksella en sitä enää salli. Meillä on vielä tämän jälkeen menettely ilman puhujalistaa, koska muutoin me eh, menemme täysin aikataulustamme. Ja nyt puheenvuoro on pääministeri Orbanilla. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä tulin tänään tänne luoksenne siksi, että täällä Strasbourgissa puhutaan tänään minun kotimaastani Unkarista. Minä olen aina pitänyt hyvänä, jos Euroopan parlamentaarikot puhuvat Unkarin tilanteesta, mutta minun mielestäni on, minun on pakko puhua Unkarin nimissä ja Unkarlaisten nimissä. Haluaisin muistuttaa, että unkarilaiset päättivät kansan äänestyksellä EU-jäsenyydestä ja me olemme ylpeitä tästä päätöksestä. Ja hyvä puhemies, voitaisiin ajatella, että olemme täällä nyt tänään siksi, että Eurooppa on kiinnostunut siitä, miten Unkari on menestynyt, miten siellä on mennyt viimeisen viiden vuoden aikana. Kyllä, voisi kaikenlaista puhua. Vuonna 2010 meillä oli kahde, olimme 21. sijalla BKTn kasvussa ja viime vuonna taas toisella sijalla muualla velka lisääntyy ja meillä se on kuitenkin laskenut alle 78 prosenttiin. Ja vielä muutama vuosi sitten oli yli 80 prosenttia työttömyys ja nyt alle 7 prosenttia kolmen vuoden kuluessa pääsimme 100 prosenttiseen työ, työllisyyteen. Hyvät naiset ja herrat, te päätitte käydä tämän keskustelun sen takia, että kun Unkarin tilanteesta puhutte, haluatte erityisesti puhua poliittisista kysymyksistä, erityisesti maahanmuutosta. Mitä tulee näihin poliittisiin kysymyksiin, haluaisin kertoa teille, että Unkari, Unkaria, jos sitä katsotaan EUn röntgenillä, voidaan todella sanoa, että se on EUn periaatteiden mukainen. On tärkeää, että käsitellään oikeusvaltiota, julkista turvallisuutta, maahanmuuttoa. Nämä ovat kaikille tärkeitä asioita myös tulevaisuuden kannalta. Ja se, miten näihin kysymyksiin vastataan, liittyy siihen, minkälaisen unionin jätämme lapsillemme. Mutta ei nämä ole, eivät nämä ole Unkarin ongelmia, vaan Euroopan ongelmia. Ja jos nyt niistä puhutaan Unkarin yhteydessä, niin tämä on ehkä siksi, että Unkarissa halutaan aina puhua suorasanaisesti vaikeista asioista. Me olemme tällaisia, emme halua puhua asian vierestä, enkä mitään epämääräistä. Me haluamme sanoa asiat aivan suoraan tai emme sano mitään. Eli puhumme suoraan kuolemanrangaistuksesta ja maahanmuutosta. Olemme sitä mieltä, että mm, tämä diskurssi, jota on tähän asti käytetty, joka on ollut poliittisesti korrektia, ei ole johtanut minkäänlaiseen ratkaisuun. Hyvät naiset ja herrat, me puhumme aivan suoranaisesti myös siksi, että me unkarilaiset toivoisimme, että Eurooppa olisi jatkossakin eurooppalaisille kuuluva. Haluamme pitää myös Unkarin unkarilaisten maana. Nämä tavoitteet ovat legitiimejä minä olen vakuuttunut siitä, että nämä ovat yhdenmukaisia Euroopan perusperiaatteiden kanssa. Nyt pitää erottaa toisistaan Euroopan sisäinen vapaa liikkuvuus, työvoiman vapaa liikkuvuus ja toisaalta meillä on ulkopuolelta tuleva muuttoliike. Ja sitten meillä on myös pakolaiset, heidän asemansa on erilainen kuin niiden maahanmuuttajien asema, jotka haluavat vain parempaa elintasoa ja elää paremmin kuin omassa kotimaassaan. Herra Timmermans, Unkarissa tilanne on sellainen, että me emme pysty antamaan töitä maahanmuuttajille. Tästä on puhuttava nyt ihan suoraan. Hyvät näistä herrat, me haluamme käsitellä lähinnä toimeentulon perässä maahan muuttavia omalla tavallamme. Euroopan unionin pitäisi käsitellä toimintojen perässä maahanmuuttavien asiaa. Me tiedämme, että on tehty komission ehdotus. Mm, se on meidän mielestämme täysin absurdi. Se on aivan järjetöntä, ainakin melkein. Ja se on myös vaarallista se, että sanotaan, että tässä ei ole minkälaisia ongelmia. Avataan nyt vain kaikki ovet ja antaa kaikkien tulla. Tässä on selvää että meillä on valtava muuttopainetta, joka suuntautuu Eurooppaan 2010 verrattuna, on kolminkertaistunut laiton maahanmuutto. Unkarissa on vähäs, lyhyessä ajassa 20 kertaistunut laittomat rajan ylittäjät heidän määränsä. Ja sen takia olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi miettiä uudelleen nykyisiä sopimuksia, pitäisi antaa jäsenvaltiolle takaisin oikeus siihen, että he voisivat puolustaa omia rajojaan. Tämä olisi eh, järkevää, inhimillistä. Ja minä kaikella kunnioituksella nyt sanon, että on täysin järjetöntä sanoa, että pakolaiset on päästettävä Eurooppaan ja jaettava heidät sitten eh, jonkinlaisen eh, keinotekoisen kiintiön pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, olen vakuuttunut siitä, että kiintiö ainoastaan edistäisi salakuljettajan asemaa he tuovat yhä enemmän ihmisiä tänne ja he kannustavat heitä pyrkimään varsin merimatkalle ja sen kautta Eurooppaan. Olisi hyvä, jos maahan muuton sääntely kuuluisi jäsenvaltioille. Tämä on meidän kantamme ja on hyvä, että tästä aletaan nyt puhua. Sen sijaan, että olisi kiintiöitä, pitäisi antaa mahdollisuus kullekin jäsenvaltioille päättää näistä asioista. Me unkaraiset haluamme itse päättää siitä, haluammeko Unkarin maahanmuuttajia vai emme. Me olemme kristitty kansallinen hallitus ja meillä on kyllä sydämessämme armoa ja todellisia pakolaisia olemme aina ottaneet vastaan näin tänään jatkossakin, mutta maahanmuuttajan tilanne on eri. He parempaa elintasoa. Tämän ymmärrämme, mutta ei tämä kuitenkaan sovi laiton rajan ylittäminen on rikollista ja sen vastaan on toimittava. Unkarin on puolustettava rajojaan ja oikeusjärjestelmänsä. Ei Unkarista saa tulla laittomien maahanmuuttajien kohdetta. Jotkut maat ovat päättäneet, että he, ne haluavat yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Me kyllä kunnioitamme tätä heidän päätöstään ja siitä syystä me aloitimme tämän tai esitimme tätä kyselyä maahanmuutosta. Meidän mielestämme on oikein kysyä asiasta kansalaisilta. Ja haluaisin joillekin puhujille sanoa täällä, että kuolemantuomiosta ei ole minkäänlaista konsultaatiota tällä hetkellä. Tässä on varmasti jonkunlainen täysin väärin ymmärrys. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin muistuttaa, että Unkari ei ole allekirjoittanut kenenkään kanssa mitään sopimusta siitä, että joistain asioista ei Unkarissa voisi puhua tai että joistain asioista voi. Emmekä ole myöskään mm, sopineet siitä, mistä asioista voidaan kysyä kansalta, mistä taas ei, minkälaisia aiheita voidaan ottaa esille ja mitä ei. Unkarin li- Unkarin unionin liittymissopimuksessa ei ole mitään sellaista, jossa sanottaisiin, että unionin jäsenvaltioissa ei tietystä asioista voi keskustella, ei saattaa tiettyjä aiheita esille. Ja tästä syystä me pidämme unionin perussopimuksen rikkomista, rikkomisena sitä, että joku tulee unkarilaisille sanomaan, mistä voimme puhua tai mihin voimme ottaa kantaa ja mihin taas ei. Jos katsotaan turvapaikanhakijoita ja verrataan sitä bruttokansantuotteeseen, niin eh, Unkari on Saksan jälkeen toinen. Jos katsotaan Eh, toiselta kannalta me olimme Ruotsin jälkeen toisella sijalla. Minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että komissio ei maahanmuuttoasioissa huomioi tarpeeksi eh, länsi-Balkaneita. Meillä on 43 000 turvapaikan haku eh, paperista tullut yli 20 000 kosovalaisilta. Tässä on yhteistyötä näiden maiden välillä ja on tärkeää, että pystyttäisiin eh, valvontaa kapasiteettia lisäämään, eikä saa unohtaa Unkari, eh, Ukrainan kriisiä, sillä tämä koettelus on vielä edessämme. Ja hyvät naiset ja herrat, mitä tulee kuoleman tuomioon, minusta Eurooppa ei saa laittaa päätä pensaaseen. Emme missään nimessä voi palata keskiajalle ja tulisi taas sellaisia kysymyksiä, joista ei saa puhua. Ei tässä ole nyt kyse eh, kuoleman rangaistuksesta, vaan ilmaisun ja sananvapaudesta. Minä olen sitä mieltä, että kuolemantuomiosta on puhuttava. Ja ainoastaan Euroopan unionin kanssa yhteistyössä voidaan tähän liittyviä sääntöjä lähteä meilläkin muuttamaan. Jos ajatellaan Euroopan unionin eh, arvoja ja sääntöjä, ei niitä ole kiveen hakattu eivät ne ole jumalten tekemiä, vaan ihmisten. Ja koska ihmiset ovat ne tehneet, ihmiset voivat niitä muuttaa. Tämä on vapautta ja tämä on demokratia. Hyvät naiset ja herrat, näissä asioissa kunkin mielipide vain yhden henkilön mielipide. Oli kyseessä kuka tahansa, olipa kyseessä filosofi, komission jäsen, pääministeri tai puolueen johtaja. Tämä on vain yhden Euroopan kansalaisen mielipide. Se ei ole mikään pyhä asia, ei mikään ylhäältä annettu totuus. Ja siksi Unkari jatkossakin aikoo puhua vapaan ilmaisun puolesta. Se on eurooppalainen arvo. Kiitos. Ganz sicher gibt es Varmastikaan ei ole olemassa jumalallisia määräyksiä, joita EU-sopimuksissa olisi, herra pääministeri, mutta tunnen yhden Jumalan käskyn, älä tapa. Das Wort hat Herr Gon Puheenvuoro on nyt herra González Ponsilla, Euroopan kansanpuolueen ryhmä. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, hyvät kollegat, jotkut ryhmät ovat halunneet tuoda tänne keskustelun Unkaria koskien. Me emme vastusta sitä, että puhutaan mistä tahansa asiasta täällä parlamentissa, mutta vastustamme sitä, että poliittisista syistä lähdetään kyseenalaistamaan jotain unionin jäsenvaltiota. Haluaisin aivan ensiksi sanoa, että EPPn kannalta kuoleman tuomio on sellainen asia, josta ei koskaan enää voi keskustella, sillä tämä on asia, josta on täysin päätetty samoin kuin demokratiasta, perusoikeuksista, tai siitä että päätöksestä me olemme Euroopassa päässeet menneisyyden yli. Meidän on tehtävä selväksi, että olemme vakuuttuneita siitä, että Unkari kyllä noudattaa perusoikeuskirjaa ja siinä aivan selväsanaisesti tuomitaan kuoleman tuomi. Haluaisin tässä yhteydessä myös kiittää pääministeri Orbanin siitä, että hän tuli tänne paikalle, että hän tuli puhumaan parlamentin edessä ja eh, hän puolustamia kantojaan. Hyvät edustajat, maahanmuutto on hyvin suuri ongelma ja meidän kaikkien on oltava hyvin varovaisia sen yhteydessä. Kaikkiaan vastustamme rasismia ja muukalaisvihaa ja myös Brysselin syyllistämistä. Unkari ei ole ainoa maa, jossa rasismia ja xenofobia lisääntyvät. Se ne lisääntyvät kaikkialla Euroopassa. Unkari ei ole myöskään ainoa maa, jossa euroskeptisyys lisääntyy, vaan se lisääntyy kaikkialla. Me olisimme väärässä, jos ajattelisimme, että kyseessä on Unkarin ongelma. Kyseessä on Euroopan ongelma, sillä maahanmuuton vastaisia poliittisia puheita ja Euroopan vastaisia puheita on Ranskassa, Espanjassa, Isossa Britanniassa – kaikkialla Euroopassa. Nyt ei kyseessä ole Unkarin syyllisyyden käsittely, vaan meidän oman syyllisyytemme käsittely, koska me emme ole kyenneet siihen, että Eurooppa, eurooppalaisia arvoja kaikkialla kunnioitettaisiin. Tätä parlamenttia ei ole perustettu minkään jäsenvaltion tuomitsemiseksi. Ja jos me tekisimme näin, niin tämä voisi olla sellainen eh, virhe, joka voisi vaikeuttaa koko Euroopan perustaa. Kiitokset herra González Pons ja nyt seuraavaksi SND-ryhmän herra Nidamla. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puhemies. Ehkä pidätte tätä outona, mutta minusta ei ole hieno asia, että Unkarin pääministeri on täällä paikalla. En pidä siitä siksi, että aina kun hän on täällä käynyt, aina on ollut kyse tästä häpeällistä hallituksen politiikasta. Ja tämän politiikan varjo on myös minun maani yllä. Ja nytkin kun pääministeri puhui, niin hän antoi sellaisen melkoinen Unkarista, että siellä ollaan muukalaisvihamielisiä, tunteettomia, mutta haluan vakuuttaa teiltä, että tämä ei ole Unkari, tämä ei ole minun kotimaani. Tämä hallitus on aivan jatkuvasti eh, vastustanut Euroopan unionin perusarvoja. Se on rikkonut niitä arvoja vastaan, joille me työmme perustamme. Meillä on eh, epäliberaalia liberaalista demokratiaa, autokraattista poliittista toimintaa ja sitten nämä keskustelut, joita he ajavat. Minun on sanottava, että täl, tässä Unkarissa ei ole solidaarisuutta. Siellä ihmisiä johdetaan har, harhaan, ihmisiin luodaan pelkoa ja saadaan heidän intohimoillansa valtaan. Kaikki siksi, että he haluavat äärioikeiston ääniä. Nyt alkuperäiset tukijat eivät enää tue. Nyt tarvitaan äärioikeistoa. Euroopan unioni ei voi kuitenkaan tukea tällaista politiikkaa. On tehtävä selväksi, että ei Unkari ole häpeä penkillä, vaan Unkarin hallituksen politiikka. Kiitos. Kiitoksia herra Niedermüller ja nyt liberaaliryhmän puheenjohtaja herra Verhofstadt. Niin, herra puhemies. Haluan ensin kuulla herra Orbania ennen kuin käytän puheenvuoron tässä keskustelussa. Täytyy todeta, että hän on tullut tänne vain jatkamaan näitä provokaatioita, joita olemme kuulleet viime kuukaudet Unkarissa ja Unkarin ulkopuolella. Ensinnäkin ensimmäinen provokaatio, niin diili, jonka hän teki keskellä Ukrainan kriisiä. Hän teki energiadiilin Putinin kanssa. Toinen provokaatio, sitten tämä kuolemanrangaistus, muu provokaatio, ei tarvitse muuttaa mielipidettä, herra Orban. Te sanoitte ensimmäinen toukokuuta, ensimmäinen toukokuuta Yleisradiossa Unkarissa, että te haluatte toimia niin, että kaikki jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuoleman rangaistuksen uudelleen käyttöönotosta, ettei se ole eurooppalainen asia ja te vahvistatte sen nyt, mutta se on eurooppalainen asia, se ei ole jäsenvaltion asia, se on koko Euroopan unionin asia ja koko Euroopan sivilisaation asia. Lastly... ja lopuksi vielä te vahvistitte tämän jälleen. Te vahvistitte tämän jälleen täällä. Jälleen provokaatio. Te sanoitte, että me vain kuulemme kansallisesti migraatio maahanmuuttohankkeessa. Kansallinen kuuleminen, onko tämä kansallista kuulemista? Tämä pitää lukea kirjaimellisesti eri kysymykset, joita tässä esitetään. Kysymys numero seitsemän. Tuetko Unkarin hallitusta, jos se ottaa käyttöön tiukemmat maahanmuuttomääräykset toisin kuin Brysselin lievä politiikka? Eli Bryssel on taas pahis. Tai sitten numero kolme. Uskomatonta. Uskomatonta. Tässä on joitakuita, jotka ovat sitä mieltä, että maahanmuuttokysymyksen huono hoitaminen Brysselissä saattaa liittyä jotenkin lisääntyneeseen terrorismin. Bryssel on vastuussa lisääntyneestä terrorismista ja te vain vahvistatte tämän. Onko tämä kansallista kuulemista? Nämä ovat vain retorisia kysymyksiä, niinkö? Vastaus on jo kysymyksessä, ei näihin kysymyksiin tarvitse vastata. Ja lopuksi vielä, jos kerran hyökkäätte maahanmuuttajia vastaan, miettikää hiukan Unkarin pakolaisia, jotka lähtivät maasta kommunistien vuoksi vuonna 1956 ja kuinka heidät otettiin avosylin vastaan Euroopan muiden kansojen keskuudessa. Puheenvuoro on nyt vihreiden rouva Sargentinilla. Ja. No, äh, äh Sargentini, pieni hetki vain. Niin, ennen tätä kierrosta ilmoitin, että en enää salli tässä sinisiä kortteja, ehkä ette ollut tuolloin paikalla, mutta nyt olkaa hyvä, Sargentini. Kiitokset. Puhemies, sanat voivat olla kuplia, kauniita, värikkäitä, mutta myös kuin luoteja. Me olemme kaikki täällä poliitikkoja ja se mitä me teemme on, että työskentelemme sanoilla. Herra Orbanin sanat eivät ole mitään kauniita kukkasia, ne ovat useimmiten luoteja. Minun puolestani niiden ei tarvitse mitään kukkasia ollakaan, mutta täytyy kyllä kantaa vastuu siitä, mitä sanon. Siinä kohtaa, kun sanat muuttuvat luodeiksi, muut ihmiset reagoivat, eivät ehkä sanoin, vaan teoin. Ja sehän juuri on vaarana tässä, kun luomme tilanteen, jossa te te lähdette puhumaan kuolemanrangaistuksesta tai kun te käytätte varsin värittynyttä kieltä kuullessanne kansajanne. Näin käy myös, kun te täällä lähdette selittämään, mitä mieltä olette maahanmuutosta ja Euroopan komission suunnitelmista, kun te toteatte, että sulkuja ja patoja ei tule avata. Tällainen eh, kielenkäyttö houkuttaa aggression ja tämä on vastuutonta maan pääministeriltä. Vastuuta minä teiltä oikeastaan odottaisin. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro on Mayerilla sitoutumattomista. Niin, kiitoksia puhemies. Haluaisin sanoa puhemies, että jos haluatte poliittisen lausunnon tehdä, niin tehkää se tuolta äh, tuolta täysistuntosalista eikä tuolta korokkeelta ja pyytäkää puheaikaa niin kuin me kaikki muutkin teemme. Ensinnäkin haluaisin aluksi sanoa, että me emme kyseenalaista kuolemantuomion kiel- kieltoa, mutta mistä me tänään oikein keskustelemme? Me keskustelemme jostain, mitä ei ole ikinä tapahtunut, mitä ei ole suunniteltu, siitä me keskustelemme. Siksi tämä on hyvin hysteerinen reaktio erityisesti täysistuntosalin vasemmalta puolelta. Ja tässähän on kyse jostain aivan muusta. On kyse siitä, että teille ei sovi eräs oikeistohallitus. Ja siitähän on oikeastaan kyse. Ja se on se oikea skandaali, jos minulta kysytte. Eikä tämä nyt ole ensimmäinen kerta Unkarin kohdalla, että tällaista asioista keskustellaan. Halutaan puuttua suvereenin valtion toimintaan. Ja naapurina, itävaltalaisina, joka on huonoja kokemuksia tällaisesta puuttumisesta, niin sanon teille, että lopettakaa se, tai puuttukaa sitten mieluummin kreikkalaisen toverinne kysymyksiin. Hän saattaa vähän enemmän apua tarvitakin. Ehkä olette kuitenkin vääriä henkilöitä siihen. Ja, ja nyt herra Jair. Hyvä puhemies, hyvä pääministeri. Tässä keskustelussa on nyt ihan sama tilanne kuin aikaisemmissakin. Kukaan ei kuuntele ketään. Herra Verhofstadt, te ette halunneet kuulla sitä, että mitä herra Orban sanoi, että hän olisi kristittynä kristillisesti ottaa vastaan kaikki vainotut. Te ehkä ette tätä kuunnelleet. Jos näin teitte, niin te valehtelitte käytitte vuonna 1956 pakolaisia tällaisiin alhaisiin poliittisiin tarkoituksiin. Herra Verhofstadt, pidätte itsenne demokraattina ja tässä puhutte kyselyn kysymyksistä teidän mielestänne se, että esitetään kaikille täysikäisille Unkarin kansalaisia kysymyksiä, esimerkiksi tämä, joka te mainitsitte, että pitäisikö olla tiukempia sääntöjä jossain asioissa. Miksi tämä ei voi näin olla? Tiedän, että tätäkään ette nyt kuuntele, mutta täällä on todellakin kuurojen vuoropuhelua ja haluaisin vielä sanoa, että vasemmiston tähänastiset puhujat ymmärrän, että heillä on huono omatunto, koska he ovat kotoisin sellaista maista, joilla oli paljon siirtomaita ja tämän pohjalta on aivan erilaista eh, ihmisten vastaanottopolitiikkaa, mutta Unkarissa tilanne on hyvin erilainen. Siellä ei ole ollut maahanmuuttoa viime aikoina. Ette tiedä, minkälaista tilanteesta meillä on kyse, millaista se on, kun rajalle tulee pakolaisia, ihmisiä, joita vainotaan, eikä heitä pysty erottamaan toistaan, onko kyseessä eh, poliittisen vainon uhrit vai taloudelliset pakolaiset. Unkari on Ruotsin jälkeen toinen maa, jossa eniten on hyväksytty turvapaikanhakijoiden hakemuksia ja me haluaisimme, että omat kokemukset huomioitaisiin, miksi tämä on ongelmallista. Ja muutkin täällä puistelivat päätään, kun minä sanoin, että teillä on erilaista eh, maahanmuuttokulttuuria. Te teitte päätöksiä 2-30 vuotta sitten, jotka olivat vääriä, emmekä me haluaisi näin tehdä. Siksi, että meillä on erilainen kulttuuri, erilainen per, erilaiset perinteet ja meidän on oltava hyvin varovaisia myös siksi, että emme halua muukalaisvihaa niin kuin muualla Euroopassa. Rauhanomainen yhteiselo on hyvin tärkeää ja siksi meidän on tehtävä tämä mahdolliseksi. Kiitos. Kiitoksia herra Shaja ja seuraavaksi SND-ryhmän herra Weidenholz. Puhemies, hyvä pääministeri, saattaa syntyä se vaikutelma, että olette tehneet nämä kiistanalaiset tällaiset lausuntonne, että voisitte esiintyä täällä Euroopan parlamentissa. Te todella tarvitsette tällaisia esiintymisiä. Eti, ensin teitte provosoivia lausuntoja ja sitten seuraavaksi heikennätte sitä. Te olette tällaisen double speakin epämääräisyyden mestari, mutta me haluamme täällä selkeitä lausuntoja. Mikä teidän kantanne on EU-hun, jonka jäsen Unkari onneksi on? Mitä teette korruption torjumiseksi maassanne, jota on niin hirvittävässä määrin. Ähm, mitä teette unkarilaisille, jotka toimivat toisissa jäsenvaltioissa ja miten saatte aikaan sovinnon ilmapiirin maassanne? Äh, nämä kysymykset esitämme teille, jos olemme Unkarin ystäviä ja koska arvostamme Unkarin kansan eh, historiallista panosta meidän kaikkien vapauteemme Euroopassa. Michel. Ja seuraavaksi liberaalien herra Michel. Puhemies, hyvä komission varapuheenjohtaja. Herra Orban, te sanoitte, että te pidätte suorasanaisuudesta. No hienoa, minäkin puhun sitten suorin sanoin. Herra Orban, te viette maatanne autokraattisen suuntaan ja se on täysin Euroopan humanististen ja demokraattinen arvon kanssa ristiriidassa. Enemmistö on tärkeä ehto, mutta se ei kuitenkaan riitä. Itse asiassa teillä on enemmistön tyrannia vallassa. Teillä on enemmistö ja siksi annatte itsellenne oikeuden tehdä mitä vaan ja esimerkiksi viedä pois vähemmistön oikeudet ja te olette puhuneet kolman tuomiosta, sitten teillä on tämä kysely, jossa ikään kuin pyritään vahvistamaan teidän ennakkoluuloiset käsityksenne. Nämä ovat kaikki sellaisia menetelmiä, jotka ovat täysin meidän sopimustemme periaatteiden vastaisia. Te olette demagogisti käyttäneet käyttäneet ikään kuin demokraattisia välineitä. Te teette maahanmuuttajista ja asunnottomista rikollisia. Te edistätte toleranttiuden puutetta ja te vähennätte medioiden riippumattomuutta, vaikeutatte oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja pelottelette, eli te vähän vähän vähältä edistät, edistytte autoritaariseen suuntaan ja tässä menee Euroopan pyhimmiltä arvoilta pohja ja teidän mahtava kansanne menee näin taaksepäin, vaikka totalitarismista on teidän maassanne jo maksettu kova hinta. Eurooppalaiset humanistit ovat havainneet, että valtion päämies on tässä koko ajan vienyt arvoja pois. Puheenvuoro on nyt vihreiden ryhmän rouva Lunacekillä. Kiitos puhemies, komission jäsen pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Ensin kaksi asiaa. Tämän ei pitäisi olla keskustelu vasemmistosta ja oikeistosta, vaan perusoikeuksista ja arvoista tässä EU:ssa, eikä mistä tahansa puolueesta, vaan meitä kaikkia koskien. Ja vihreinä me kritisoimme omiakin hallituksiamme. Tässä ei siis siinäkään mielessä ole kyse vasemmistosta ja oikeistosta, vaan perusarvoista yhteisessä EU:ssa. Haluaisin puhua tästä maahanmuuttolomakkeesta, jonka te herra Orban olette esittänyt kansalaisillenne tämä todella edistää EUn vastaisia tuntemuksia. Te olette itsekin puhunut täällä paljon talouskasvusta maassanne, mutta miksi sitten? noin 500 000 ihmistä on lähtenyt maastanne viimeisten parin vuoden aikana etsimään työpaikkoja parempaa elämää muista EU-valtioista. Kaksi kertaa niin paljon kuin pakeni diktatuuria vuonna 1956. Miksi yritätte estää ihmisiä lähtemästä maastanne? Sanovat, sanotte, että he joutuvat maksamaan koulutuskustannukset takaisin, jos eivät jää omaan maahanne. Ehkä teidän pitäisi esittää kyselylomake omille kansalaisillenne ja kysyä, miten saatte ihmiset pysymään omassa maassanne työskentelemään siellä sen sijaan, että he poistuvat sieltä. Vielen Dank, Kiitoksia ja puheenvuoro on nyt Euroopan kansanpuolueen ryhmän herra Sogorilla. Olen sitä mieltä, että joka tapauksessa on hyvin tärkeää, että puolustetaan meidän eurooppalaisia saavutuksiamme ja lähdetään liikkeelle näistä arvoista. Mutta tämän lisäksi myös se on tärkeää, että kaikkein vanhin Euroopan arvo, vapaa keskustelu, sitäkään ei saa unohtaa. Euroopan unioni on myös siksi kaikkein kadehdituen alue maailmassa, koska me lähdemme liikkeelle aina objektiivista keskustelusta siitä, että kunnioitetaan osapuolten ajatuksia Tämä on tärkeä arvo ja mielestäni integraation edistymisessä tämä on ollut, olisin ohjenuora ja minä olen yhä vakuuttunut tästä. Tätä ei saisi unohtaa ja nämä kysymykset, jotka ovat meille niin tärkeitä, niiden käsittelyä ei saa nyt antaa, niistä ei saa antaa sellaista mielikuvaa, että sen takia ihmiset laitetaan häpeä penkille jotkut hallitukset. Meidän pitää todellakin käydä keskusteluja, jotka pohjautuvat arvoihin ja selkeisiin käsitteisiin. Ja hyvä Runacek, Romaniasta on lähtenyt kolme miljoonaa ihmistä, mutta siitä ei kuitenkaan ole vielä keskusteltu täällä ollenkaan. Siellä myös rangaistaan ihmisiä siitä, että he käyttävät omaa äidinkieltään, eikä Slovakiakaan ole häpeä penkille, vaikka siellä on kollektiivisesti rangaistu ihmisiä. Meillä oli eh, eh, Benesin päätökset ja siellä on tietysti sosialistinen hallitus. Tästä tämä johtuu. Kiitos. Das hat jetzt für die Kiitoksia sosiaalidemokraattien edustaja Herra Ujeli. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kollégák, magyar vagyok. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Minä olen unkarilainen ja eurooppalainen sosiaalidemokraatti ja haluaisin hyvin selvästi sanoa, että Unkarin Orbanin hallitus ei ole eurooppalainen eikä unkarilainen, vaan se on se on arvon alennus maalleni ja minä haluaisin kiinnittää kollegoideni huomion siihen, että Unkarilla on myös toiset kasvot kuin Orbanin hallitus ja tässä on tietysti kyse maahanmuutosta, kuolemanrangaistuksesta ja sen sellaisesta. Pikemminkään, pikemminkin tässä on kyse kuitenkin perinpohjin rahasta rahasta, jolla yritetään huijata ja ohjata unkarilaisia väärään suuntaan, älkää puhuko pelkästään unkarilaisten puolesta näin ikävästi. Minä olen saanut viestejä unkarilaisilta korjata tätä viestiä. Tässä meidän, meitä on nyt mustamaalattu ja provosoitu muita. Das Wort hat jetzt für die Alden edustaja, edustaja Wikström, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Miten pitkään Orbanin hallitus jatkaa tällaisten shokkiaaltojen lähettämistä EU-hun sen jälkeen, kun epädemokraattisesti ja diskriminoiden on hoidettu maata. Ja millä tasolla keskustelemme Unkarista tänä päivänä. Haluan kysyä Orbanilta, saatteko tyydytystä siitä, että te nollaatte niitä arvoja, joille tämä unioni rakentuu? Viimeiset leikit, joiden mukaan otettaisiin käyttöön Kuolemanrangaistus ei ole mitään muuta kuin provokaatio. Unkarilaiset ovat EU-kansalaisia ja vakuutan teille sen, että meitä on täällä talossa todella paljon, jotka tekevät kaikkensa, jotta voidaan taata näiden unkarilaisten perusoikeudet, vaikka te, Orban ja teidän hallituksenne, teette kaikkenne, jotta voitaisiin vesittää nämä oikeudet. Haluaisin teille suositella Sandor Maraita lukemiseksi 1900-luvun yhtä suurta kirjailijaa. Jos hän eläisi tänä päivänä, hän, hänet olisi sensuroitu. Hänen kirjansa toimii moraalisena tuomiona teille. Hän puhuu jokaisen ihmisen perustavanlaatuisesta oikeudesta, perustavanlaatuisista oikeuksista, ja hänen pitäisi toimia moraalisena esimerkkinä teille ja teidän hallituksellenne. Kiitoksia. Edustaja Jäävaaro, vihreän edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä pääministeri. Voivatko sitten meidän kumppanit antaa teille anteeksi, että te poljette meidän arvojamme? Te väitätte aina, että Unkari tukee muka näitä arvoja. Mutta te ette ehkä ole huomanneet, että ne muuttuvat aina. Te muututte enemmän sellaisiksi, joita vastaan te haluatte tänne suojella. Ja voin todeta, että teidän strategianne on täysin epäonnistunut. Ette saaneet äärioikeistosta ääniä. Ja jos nyt teille on tullut selväksi, että teidän hallituksessa vain yksi johdonmukainen elementti, ja se on korruptio. Ja niin tässä vaiheessa, kun äänestäjät ymmärtävät tämän, he luopuvat teistä. Hyvä pääministeri, te haluatte olla suuri valtion päämies, mutta te edustatte vain tätä poliittista synismia. EPP-edustaja edustaja Gall, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, täällä oli sininen kortti. Ikävää, että ette sitä hyväksynyt, puhemies, koska täällä on esitetty niin paljon valheita, emmekä me ole saaneet korjata näitä valeita. Lyhyesti muutama sana jos ajattelen kuoleman rangaistuksesta järjestettyä konsultointia, tällaista ei ole järjestetty. Ja Verhofstadt sanoisin maahanmuuttajista sen verran, että kyllä me tulo, tervetulleeksi heidät toivotamme, mutta me teemme eron se, niiden välillä, jotka toivat taloudellisista syistä ja niiden, jotka ovat pakolaisia. Ja vapaa liikkuvuus tietysti on yksi unionin lainsäädännön osa ja tämä liittyy unionin lainsäädäntöön, miksi te meidän pääministeriämme syytätte siitä, että hän on käyttänyt tätä mahdollisuutta. Ja minä en myöskään ymmärrä, miksi tuomitsette meidät moraalisesti, hyvä edustaja Wikström, miksi voitte tässä nyt ojentaa, ojentaa meitä moraalisesti. Ja vielä kolmanneksi haluaisin kiinnittää huomiota maahanmuuttotilanteeseen maahanmuuttajien määrä on noussut huomattavasti ja kansalaisemme ihmettelivät tätä. Tämä on noussut 24 prosentilla ja miten, miten kansalaiset oikeastaan nyt ovat kokeneet tämän ilmiön ja näihin näissä pitäisi kysyä, hyväksyttekö tämän vaiko ette, ja näin jokainen kansalainen voi itse päättää, hyväksyykö vaiko ei esitetyn kysymyksen sisällön. Ja tämä meidän mielestämme on demokraattinen tapa saada vastauksia kansalaisilta. On toki totta, e, että näin, tämä ei ehkä kuulosta hyvältä Brysselin käytävillä, mutta me toimimme toisella tavalla ja me haluamme kuulla, mitä todelliset kansalaiset kaduntalajat oikeastaan asiasta ovat mieltä. Kirje on lähetetty Unkarista. Sadat tuhannet lähettivät tällaisen kirjeen tähän keskusteluun. Tilanne on aivan selvää, että tätä keskustelua täällä tarvitsee käydä. Kiitoksia edustaja Kaala. Sitten SEDn edustaja herra Silva Pereira. Ministro Viktor Orban, infelizmente não veio aqui prestar esclarecimentos ja ikävä kyllä, tästä ei ole mitään selvittävää kommenttia tullut herra Orbanin taholta, mitä hän ajattelee eurooppalaisista arvoista ja ihmisoikeuksista. Täällä on vain kysymyksiä esillä. Täällä puhutaan Unkarin perusarvoista ja sitä, että ei pidä kiinni näistä. Ja eikä voi olla nyt niin, että tämä parlamentti, tämän parlamentin suurin ryhmä lähtee tälle tielle, eli EPP. On todettu, että Unkarissa pitäisi ottaa kuolemanrangaistus jälleen käyttöön ja pitäisi vähentää maahanmuuttoa. Te voittekin puhua Unkarista mitä haluatte, mutta jos teette näin, teidän pitää myöskin ottaa se huomioon, että parlamentti tulee teidät tuomitsemaan poliittisesti. Ja jos te loukkaatte perusoikeuskirjaa ja EUn perusoikeuksia, niin te joudutte kyllä tästä myös vastuuseen. Hyvät naisten herrat, seuraavaksi menettelytapa ilman puhujalistaa. Edustaja Petia. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihmisten elämän suojeleminen ja ihmisoikeuksien suojeleminen on osa Unkarin perustuslakia myös. Jatkakaa, olkaa hyvä. Teidän pitää puhua, koska muuten me voi tarkistaa, toimiko tulkkaus. No jos jotain sanotte, niin silloin se tulkataan. Jos ette puhu, niin ei sitä tulkata myös silloin. Zaštita života i promicanje opće ljudskih vrijednosti ihmisten elämän suominen ja suojeleminen ja ihmisoikeuksien suojeleminen on Unkarin hallituksen ja perustuslain osa. Täytyy todeta, että sen arvot ovat omia arvojani vastaan. Ja sain, katsoin Viktor Orbanin lausunnot läpi. En löytänyt sellaista lausuntoa, josta hänet täällä on tuomittu. Minä uskon siitä syystä, että ne, jotka eivät kykene voittamaan Orbania vaaleissa, haluavat tällä tavalla osoittaa heikkoutet. Ja Viktor Orban suojelee tällä tavalla omiaan. Hän ei ole sanonut, että hän sulkisi ovet maahanmuuttajilta ja turvapaikanhakijoilta. Hän on vain kysynyt kansalaisilta, mitä mieltä nämä ovat Euroopan unionin maahanmuuttostrategiasta. Minusta Unkaria ei tulisi tuomita siitä, että se on ryhtynyt julkisesti keskustelemaan tärkeistä aiheista. Käsittääkseni hyvin moni muu pääministeri sosiaalista ryhmästä. Ennenkin tulisi seurata hänen esimerkkiään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zala. Herr Zala, Herra Zala. Kiitos puhemies. Ei, herra Zani, tiedätkö te? Ainoastaan herra Zalalle tästä puheenvuoron, en, en teille, hän on teidän takaransa, takana oleva kollega. Herra Zala, olkaa hyvä. Som velmi prekvapený v tejto diskusii zo, zo stanoviska pana Webera z... e- Niin, herra Weberin lausunto EPPstä siis oli sellainen, että hän pyrkii perusteli tämän toimintavan Orbanin taholta sillä, että Unkarissa on talouskasvua. Ja tällä tavoin voidaan sitten myöskin antaa anteeksi Kiinankin ihmisoikeusluokkauksia, kun siellä on niin suurta talouden kasvua. Tämä on täysin absurdia. Koko Urbanin hallitus ja koko EU on nähnyt tässä, kuinka hän käyttää väärin enemmistöään parlamentissa ja kuinka naapurimaiden vähemmistöä käytetään tilanteen epävakauttamiseksi hyväksi. Te olette myöskin nähneet, kuinka herra Putin käyttää vähemmistöä hyväkseen, kunnes sitten hän jossain vaiheessa puuttuu sotilaallisesti tilanteeseen. Alusta lähtien herra Orban on käyttänyt epädemokraattisia käytänteitä hyväkseen. Herr President, to jest tylko pretekst do ataków na Węgry. Zresztą parę razy... Kiitos puhemies. Niin en puutu nyt kuoleman tuomioon. Hyvä puhemies. Puhemies viittasi artiklaan kaksi, mutta ei aivan oikein. Siinä ensimmäisessä kappaleessa sanotaan, että unionin yksi periaate on elämän kunnioittaminen ja arvostaminen, ja nyt se on asetettu kyseenalaiseksi. Hyvä puhemies, muistatteko te Rooman sopimusten allekirjoittamisen. Silloin ei ollut demokraattista valtiota Euroopassa ollenkaan, jossa olisi hyväksytty tällainen tappaminen syntymättömien lasten tappaminen Ehkä, ehkä teidän täytyisi miettiä tuota Rooman sopimusta uudelleen. Kiitoksia. Alden edustaja, edustaja Paka Sau Tudua, olkaa hyvä. Kiitos puhemies aina tärkeimpiin kysymyksiin vastataan hyvinkin kaiken kattavasti. Ja jos ajattelen erästä unkarilaista kirjailijaa, niin hän sanoi, että oli vastusti natsismia ja stalinismia ja hän pakeni kommunisti Unkarista ja, ja Yhdysvaltoihin. Tuskin hän voisi sietää nykypäivän Unkaria. Jos ajattelen maahanmuuttopolitiikkaa ja terrorismin uhan käytöä rasististen laiden, lakien hyväksymiseksi. Unkarin kieli ja Unkarin vapaus ovat tuon kirjailijan teksteissä mukana ja minä kiinnitän huomiota nyt siihen, miten Unkarin johtajat ovat manipuloineet kansalaisiaan ja jos ajattelen kansanpuolueen Weberiä, niin hänenkin puheenvuoronsa täytyy kiinnittää huomiota näin vakavia puheenvuoroja ei voisi käyttää, ei voi tällä tavalla yhden suuren puolueen mainetta käsitellä. Niin. Anteeksi. Edustaja Maragall seuraavaksi. Olkaa hyvä. Se, escuchara todo el mundo, sí. Niin, kuuluuko tämä nyt? Niin. Me olemme täällä kuulleet kaikenlaisia lausuntoja Unkarista ja joudumme hyvin huolestuneena nämä toteamaan kuolemantuomioon ja terrorismin käytön perusvapauksien estämiseksi. Vaikuttaisi siltä, että meidän täytyy puoltaa kansanvaltaa enemmän ja kiinnittää vähemmän huomiota tuohon Unkarin taloustilanteeseen, jolla tätä nyt on perusteltu. Kampanjat ovat olleet, olleet vihamielisiä muukalaisia vastaan ja tämä näkyy myös paikallisvaalikampanjassa tämän parlamentin on käytävä keskustelua Unkarista ja meidän täytyy käydä keskustelua myös kaikista muista ihmisoikeuksien loukkauksista missä tahansa maailman kolkassa. Tämä on meidän velvollisuutemme sekä Euroopan unionissa että myös muissa maissa, koska tässä kyse on demokraattiset ongelmat. Myös minun maassani on ongelmia Kataluniassa ihmisoikeuksien toteuttamisessa. Oh, wow. Kiitoksia, herra Markan. Sitten herra Kovao. Grazie, presidente Schulz. Kiitoksia, puhemies Schulz. Orban ja hänen hallituksensa, niin nyt näyttää että Unkari ottaa taka-askeleen autokratian suuntaan. Tämä alkoi lehdistövapauden rajoittamisella ja kansalaisjärjestöjen vapauksien rajoittamisella. Ja nyt hän aikoo vielä ottaa käyttöön kuolemanrangaistuksen. Onko inkvisaatio tuossa seuraavaksi vai noita vaino? Tässä ilmapiirissä, joka on nyt vallalla, niin minun maamieheni Andrea Giuliano, häntä uhataan kuoleman tuomiolla ja 10 mi- miljoonan dollarin sakolla. Tämä äärioikeiston ystävien taholta. Onko tämä nyt normaalia toimintaa yhteiskunnassa? Andrea Giuliano on tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa unionin alueella. Kyllä Urban pitää tehdä jotain tämän henkilön oikeuksien ja turvallisuuden suojaamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Näin on menettelytapa ilman puhujalistaa päättynyt ja keskustelu myös. Herra Urban, Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Annan teille tämän, jos te haluatte. Olkaa hyvä. Tisztelt elnök úr! Először is szeretném előre bocsátani, hogy köszönöm a hozzászólásokat, meghallgathattunk itt olaszt, franciát, skandinávot. Kiitokset näistä kaikista kommenteista Italiasta ja Skandinavian maista, Saksasta. Haluaisin vain todeta seuraavanlaisen asian. En koskaan uskaltaisi puhua teidän kansoistanne tai maistanne tällä, tällä tavoin. Niin tulkkauksessa on vaikeuksia. Minä totean jotain täällä ja katsotaan, voitko tulkkaus on taas tämä toimii täällä. Okei, hyvä. Herra Urban, olkaa hyvä. Voitte aloittaa alusta. Takapo. Alusta voitte aloittaa. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Hallhattunk franciát. Hyvät parlamentin jäsenet. Me olemme kuulleet täällä ranskalaisia, italialaisia, baltianmaalaisia ja pohjoismaalaisia. En mainitse kenenkään nimeä täällä nyt enempää, mutta huomauttaisin vain, että uskaltaisiin käyttää tuollaista kieltä teidän maistanne, enkä teidän edustajistanne ja, tai hallituksistanne. Minä, se olisi minun omaa vastaan. Täällä on edustettuina maita, jotka ovat nyt hyökänneet Unkaria vastaan ja nyt puhuisin mm, meidän maastamme ja arvokkuudestamme. Minä en vastaa kaikkiin täällä esitettyihin näkemyksiin, koska en kuitenkaan haluaisi että parlamentin keskustelu muuttuu ikään kuin Unkarin sisäiseksi keskusteluksi ja siksi en puhu nyt pelkästään unkarilaisten edustajien näkemysten jälkeen. Tässä on puhuttu siitä, että Unkari tarvitsisi eikä ansaitsisi taloudellista tukea. Tämä kannattaa nyt jättää syrjään. Hyvät edustajat, te olette puhuneet liberaalista demokratiasta. Minä haluaisin vain sanoa seuraavat sanat tästä. Jos me elämme tällaisessa vapaassa taloudessa, niin se ei ole onnistunut Unkarissa. Vuonna 2008 olemme ajautuneet kriisiin juuri tämän politiikan johdosta. Ja monet viittasivat täällä meidän kirjailijaamme ja te olette pyrkineet hänen kauttaan selostamaan siitä, minkälaisessa tilanteessa Unkari on nyt. Hyvä Michel, te puhuitte täällä muun muassa demokratiasta ja sanoisin teille, että tässä olen ollut kuusi kertaa vaaleissa mukana ja, ja olen ollut myös ministerinä usean otteeseen. Minun mielestäni se tuskin on epädemokraattista, jos vaaleilla tulee valittua ja olen myös johtanut puoluetta. Ja minä haluaisin tietysti ymmärtää teidän perusteitannekin. Unkarissa liberaalit ovat olleet suuri puolue, ne ovat olleet merkittävä puolue kommunismin kommunismin jälkeenkin, mutta nyt he ovat kadonneet käytännössä poliittiselta kentältä. Eurooppalaiset liberaalit ette voi kuitenkaan tuomita unkarilaisia liberaaleja tästä lähtökohdasta. Kohdasta. Ja sitten kyselylomakkeesta seuraavat sanat. Liberaaliryhmän puheenjohtaja ei pitänyt oikeana kysyä, tuetteko te Unkarin hallituksen politiikkaa vai Brysselin politiikkaa. Näin me esitimme asian kysymyksissään. Näin te näitte tämän asian. Unkarissa ei kuitenkaan ollut tällaisia ongelmia aikaisemmin. Unkarilla oli oma kansallinen lainsäädäntönsä ja me saimme ottaa pakolaisia mukaan ja me pystyimme hoitamaan tämän maahanmuutta-asian. Mutta vuonna 2002 Euroopan unioni pakotti Unkarin muuttamaan lainsäädäntöään ja sen takia meille saapui valtavat määrät taloudellisia pakolaisia jos te ette olisi pakottaneet meitä muuttamaan lainsäädäntöä me vuonna 2002, niin tällaista ongelmia ei olisi syntynyt. Unioni yrittää tyrkyttää omaa lainsäädäntöä meille. Vuosia on nyt jo kulunut tuosta vuodesta 2002 ja nyt meidän täytyy jo oppiakin tästä tilanteesta. No niin, kuoleman rangaistuksesta ja maahanmuuttoasiasta ja taloudellisista maahanmuuttajista voidaan käydä pitkät pätkät keskusteluja. Olen tyytyväinen siihen, siihen, että me olemme aloittaneet keskustelun tänään. Keskustelu varmaankin jatkuu, mutta ensimmäiset askeleet oikean suuntaan on kuitenkin otettu. Kiitos. Nyt annan ryhmien puheenjohtajille uudesta puheenvuoron käänteisessä järjestyksessä. Edustaja Borelli, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Niin ajatellaan ihmisoikeuksien vapaata mielipiteen vapautta. Nämä ovat tällaisia perustoja, johon unioni myöskin perustuu. Ihmisoikeuksien puolustaminen ja kuolemantuominen poistaminen on ensimmäisiä ehtoja unionin jäsenyydelle. Orbán, te puhutte pragmaattisista asioista, mutta en oikeastaan ymmärrä itse pragmaattikona, mitä järkeä on puhua kansallisille jäsenvaltion edustajana kuolemantuomiosta, joka on perusoikeusaikakirjan kieltämä unionissa. Eikä miksi tässä lähdetään askel taaksepäin eikä mennä eteenpäin, mikä olisi käytännönläheisempää. Unionissa on tiettyjä perusarvoja ja teemoja, joiden kanssa ei saa leikkiä, jotka ovat myöskin meidän äänestäjimme tiedossa. Kiitoksia, edustaja Borelli. Rouva Harms, olkaa hyvä. Hyvät Unkarin kansalaiset, heidän pitää lopuksi päättää siitä, että haluatko, että heitä edustaa tällainen henkilö kuin herra Orbán vai ei. Mutta minä uskon, kun hän tunnen myös Unkarin historiaa, että unkarilaiset kyllä vielä tietävät, miksi he ovat valinneet eurooppalaisen vapauden ja ovat sitä vastaan, joka täällä tänään on tässä keskustelussa tullut esille kansallisuusmielisyytenä. Mutta kaikille meille pitäisi olla myöskin huolia aiheuttavaa, että se on herra Weberin kanssa samaa mieltä. Nyt tässä kysymyslomakkeessa on tietenkin tapahtunut vaarallinen asia, koska tässä ei puhuta pelkästään loukkaavalla tavalla, vaan myöskin kiihoittavalla, kiihoittaan vähemmistöjä kohtaan. Ja minä omassa maassa, kun minä ajattelen kansallissosialismistia ja sen perinteitä, ja se aiheutti suuren, suuren äh, tragedian koko mantereelle. Ja tältä pohjalta pitäisi pystyä myöskin unionissa vuonna 2015 jo lähtemään tästä eteenpäin. Tämä koskee Unkaria, mutta myöskin monia muita, joilla on vastaavia ongelmia. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Zimmer. Herra Orban, haluaisin olla eri mieltä teidän kanssanne. Kukaan täällä meistä ei kritisoi Unkaria maana, emmekä kritisoi kansaa tai jonkun jäsenvaltion kanssa. Me kritisoimme teidän politiikkaamme, teidän kommenttejanne, teidän henkilöänne, teidän esiintymistänne, teidän peliänne. Ja useamman kerran jo. Minulla on vähän kuva, että tulette tänne, koska jälleen kerran voitte käyttää parlamenttia hyväksenne, että voitte viestiä kotiin päin viestejä. Minä ministeri, pääministerinä täällä perus, puolustan parlamentin edessä meitä, ja meitä ei saa kritisoida. Emme kritisoi teidän maamme, maanne kansalaisia. Me haluamme, että teidän maanne kansalaiset voivat päättää itse esenyydestään tai tulevaisuudestaan, niin kaikki muutkin tekevät täällä ja tulevat tekemään. Me haluamme, että Unkarin kansalaiset ovat yhtä solidaarisia pakolaisten kanssa kuin mekin voimme olla. Mutta emme halua sitä, että heillä on tällaisia kyselomakkeita, jotka jo alus, alustavasti ovat selvästikin negatiivisia. Tämä on pelkkä, pelkästään kyynistä. Ja tämä ei kuulu mitenkään politiikkaan. Kiitoksia edustaja Zimmer. Kiitokset. Edustaja Verhofstadt. Haluan pyytää komissiota valvomaan hiukan kaikkea sitä, mitä Orban täällä on sanonut. Sillä kyllä minusta täällä jotain ongelmia sen suhteen on ne vastaukset, joita hän on antanut tässä keskustelussa. Ja lisäksi, että mentäisiin pidemmälle tämän demokraattisen hallintopaketin kanssa. Emmehän me voi ikuisesti jatkaa näitä keskustelta. Nyt täytyy tehdä päätelmät sanoa, että näin tehdään nyt. Ja komissio esittää aloitteen parlamentille neuvostolle ja sanoo, että nyt hoidetaan tämä asia seuraavalla tavalla. Ei nyt ikuisesti voida jatkaa tämän kaltaista keskustelua. Ja sitten tämä toinen kohta, että vastaan Torban näihin eri kommentteihin, joita sanottiin esimerkiksi, että Timmermans vastaa terrorismista. Sehän on kysymyksessä kaksi täällä, että vastaan siihen. Ja lopuksi, lopuksi se, mitä sanotaan, no, että Unkarissa oli liberaaleja. Miten te uskatte tällaista sanoa? Mikä Fides sitten on? Tiedättekö, mikä Fides on? Opiskelijajärjestö. Se on liberaalipuolueen opisk- opiskelijajärjestö. Kun muutatte leiriä, niin häviätte, hävisitte vaalit ja teistä tuli nationalisti, mutta se jää teidän vastuullenne. Voin kyllä sanoa teille puhemies keskeyttää. Kiitoksia herra Verhofstadt. Seuraavaksi edustaja Kirkhope. Much, President. Uh, I've been in politics quite a long time. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen ollut politiikassa pitkään ja kaksi asiaa, joita olen aina uskonut ja joihin edelleen intohimoisesti uskon, on, on ilmaisuvapaus ja toiseksi vapaus niille, jotka elävät Unkarin kaltaisessa maassa, tehdä itse omia päätöksiään sen suhteen, minkälaisen hallituksen he haluavat itseään hallitsemaan. En ole mitään kuullut tänä iltana, joka muuttaisi tämän näkemykseni. En pidä erityisesti vasemman siiven edustajien retoriikasta ja loppuun haluaisin todeta, että viittaan siihen, mitä Hofstad juuri hetki sitten sanoi. Hän sanoi, että on aikaa saattaa viedä päätökseen Unkaria koskeva keskustelu. Minä haluan sanoa selvästi Hofstadille, ettei tällaista keskustelua olisi ikinä pitänyt edes aloittaa. Pitellä. Edustaja Pitellä. Kiitoksia puhemies. herra Orban, eikä sano, me puhumme pahaa unkarilaisista ja unkarista. Tämä on väärin. Tämä on, tämä on väärin käsitetty keskustelu. Emmekä myöskään halua tuota mitä hallituksen pitää tehdä. Emme halua mitään pakottaa kenellekään. Tai paitsi, että pitää katsoa perusarvoja, johonkin, johon Eurooppa nojaa. Emme ole mitään, mitään, mitään allergia teitä kohtaan, mitä henkilökohtaista sinänsä. Ei mitään sellaista, ehdottomasti ei. Me haluamme vain keskustella poliittisella tasolla maahanmuuttostakin se, mitä demokratiassa on tärkeää, on se, että unioni on. Siellä, siellä siihen ei kuulu tuomio. Meillä kuuluu, me on vapaa demokratia, tämä on vapaata. Kaikki, kaikki saa puhua mitä haluaa, mutta myöskin voitaisiin kansalaisillekin, mutta näin avaamme ehkä portit sellaisille asioille, joita haluamme välttää jopa voi johtaa siihen, että Unkari poistuu unionista. Tätä haluamme välttää. Kiitoksia, herra Pitela. Herra Weber, kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitokset mielipiteiden vaihdosta. Ja pitää taas todeta, että vasemmisto senkin kritisoi sitä, mitä pitää kritisoida, mutta jos vähän liikaa. Jos, ja mitä kollega Armstrong totesi ja Hostat puhui täällä kansallismielisyydestä, täällä liioitellaan. Ja sitten kollega Zimmer totesi täällä, että pitää keskustaa tämä keskustelu lopettaa. No teidän äh, ryhmän pyystä keskustelua juuri. Tämä osoittaa sen, että kaikki on mennyt liian pitkälle. Täällä on liikaa kritiikkiä. Me kuulimme tänään aika vähän tässä loppuksi tästä itse asiasta, eli maahanmuuttokeskustelusta se, että Unkari on esimerkinomaisesti ottanut vastaan maahanmuuttajia Euroopassa. Monet voisivat oppia Unkarista. Tästä emme kuulleet mitään, mutta hyvä pääministeri Viktor Orban, yksi se pitää sanoa selkeästi. Unionin periaatteessa on se, että saa puhua kaikesta. Saa puhua mistä vaan. Vapaus puhua, se perustuu aina myöskin vastuuteen – Nämä kaksi asiaa kuuluvat yhteen. Ja jos me keskustelemme, niin pitää olla selvä, selvillä siitä, että me olemme myöskin vastuullisia. Se, mitä olemme sivilisaation kentällä saanut aikaa täällä, ettei saa murhata ja tappaa, niin tästä meidän pitää pystyä vastuullisesti keskustelemaan ja myöskin Euroopan poliitikkoina puolustamaan tätä oikeutta. Edustaja Timmermans. Thank you very much, Mr. President. I have... Kiitoksia, hyvä puhemies. Minulla on muutama kommentti siitä, mitä sanottiin, jos sopii. Ensinnäkin on hyvin tärkeää mielenkiintoista kuulla Unkarin talousmenestyksestä. Ja tiedän, että pääministeri Orban on aivan erinomainen kampanjoja. Hän on tehnyt aivan uskomattomia vaalivoittoja. Siitä syystä hänellä on valtava demokraattinen mandaatti, mutta ei taloudellinen eh, menestyminen eikä demokraattinen mandaatti voi heikentää oikeusvaltioperiaatetta yhdessäkään Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Ei vaalivoittoa tai talousmenestystä voi käyttää ikään kuin no sellaisena ehtona, että täytyy todeta, että no eipä meidän nyt enää tarvitse tätä oikeusvaltioperiaatetta niin noudattaa. Talousmenestykseen liittyvät ja vaalimenestykseen liittyvät tarinat ovat mukavia kuunneltavia, mutta eivät ne kuulu tähän keskusteluun, sillä tässä keskustelussa kysymys on oikeusvaltioperiaatteesta. Toiseksi, tämä keskustelu minun käsittääkseni ei koske puoluepolitiikkaa. Tietysti minä kunnioitan kaikki, jotka haluavat tehdä tästä puoluepoliittisen keskustelun, mutta komissiolle se sitä ei ole. Ja olen varma siitä, että Alderyhmän Monet jäsenet varmaankin yllättyisivät, jos heitä luokiteltaisiin vasemmistolaisiksi tänään, mutta se nyt ei liity oikeastaan tähän keskusteluun. Kolmanneksi, olen täysin vapauden puolella. Se on yksi niistä perusoikeuksista, joka on meille erittäin tärkeä. Se on yksi niistä perusoikeuksista, jonka eteen Orban työskenteli kovasti silloin, kun hän oli kommunismia vastassa oppositiossa. Minä tutustuin häneen tuolloin. Mutta tämä puhevapaus rajoittuu myös oikeusvaltioperiaatteeseen. Jos sanotaan, että haluan käydä keskustelua vaikka siitä, että poistetaan kuolemanrangaistus, niin totta kai siitä voi keskustelua käydä. Mutta se, että esitetään ehdotus kuolemanrangaistuksen takaisinottamiseksi, sen seuraus olisi se, että näin rikotaan kansainvälisiä velvoitteita. Pääministeri on todennut, että eurooppalainen velvollisuus ei ole yhteen sopiva Euroopan unionin jäsenyyden kanssa. Orban on tehnyt tämän aivan selväksi. Hänen tarkoituksena ei ole koskaan esittääkään ehdotusta tässä suhteessa. No, poliittinen kysymykseni on sitten, että jos ei nyt ehdotusta ei ole ikinä esittää, niin mitä ihmettä varten kannattaa käydä keskustelua. Mutta tietysti se on sitten toinen asia. Ja antakaapa minunkin joskus esittää näitä retorisia kysymyksiä. Ja lopuksi. Ja minä kunnioitan pääministeri Orbania siinä suhteessa. Hän tulee tänne, hän tietää mitä täällä tarkalleen ottaen tapahtuu. Hän tietää, hän puolustaa kantaansa. Ja minä demokraattina kunnioitan puolestani sitä. Mutta minun kunnioitukseni olisi suurempi, jos komission ehdotuksia ei esitettäisi jonkunnäköisenä karikatyyrinä, niin kuin Orban tänään on täällä tehnyt. Missä komission ehdotuksessa hyvä pääministeri? Komissio ehdottaa sitä, että meillä olisi maahanmuuton suhteen avointen ovien politiikka. Missä se on? Kertokaapa minulle se. Missä komission ehdotuksissa, ne maahanmuuttoehdotukset, joita olemme ehdottaneet, missä kohdimme ehdotamme sitä, että kaikille talous maahanmuuttajille avataan ovet? Missä näin muka tehdään? Päinvastoin, mehän haluamme saada aikaiseksi paljon tiukempaa politiikkaa niin, että myös turvapaikanhakijat voivat palata sinne, mistä tulivat. Se on osa komission ehdotusta ja jos kiintiökysymys otetaan, niin se on kovin, kovin rajallisissa, vakavissa tapauksissa, tilanteessa, jossa erittäin suuri määrä turvapaikkahakemuksia kohdistuu tähän henkilöön, koska henkilö tulee esimerkiksi Syyriasta tai Eritreasta, jossa ihmiset pakenevat sotaa ja konflikteja. Mutta tämä kiintiöajatus koskee erittäin rajallista määrää ihmisiä. Keskustelussa todellakin olisi hyödyksi se, jos me emme jatkuvasti tekisi jotain pilakuvaa tästä komission ehdotuksista, sillä näin Euroopan kansalaisetkin paremmin saisivat kuvan siitä, mitä me haluamme tehdä. Ja meidän todellakin täytyy tehdä jotain, jotta voimme estää sen, että valtavat määrät ihmisiä tulevat Eurooppaan, joilla ei ole turvapaikka turvapaikka-oikeutta. Meidän tulisi auttaa heitä pysymään niissä maissa, joihin ne kuuluvat. Meidän tulisi auttaa heitä pysymään sillä alueella, johon ne kuuluvat. Kaikki tämä on osa komission ehdotusta. Minä puhun tästä niin voimakkaasti, koska uskon, että ainoa tapa edetä keskustelussa on toimia rehellisesti ja ymmärtää toistemme aikomukset ja suunnitelmat. Joten sydämeni pohjasta vetoan Unkarin hallituksen ja kaikkiin muihin. Älkää piirtäkö pilakuvaa näistä Euroopan komission suunnitelmista. Me olemme ihan samalla linjoilla, kun pyrimme taistelemaan laitonta maahanmuuttoa vastaan, mutta samalla myös ja me eteenpäin humania lähestymistapaa. Meillä on yhteiset arvot, arvot pääministeri, jota te puolustitte nuorena, kun teidän maanne ja teitä, teidän maatanne sorrettiin kommunistien toimesta. Nuo arvot ovat yhteisiä arvoja Euroopan unionissa ja te osallistuitte keskusteluun, koska tiedätte aivan todella hyvin, että meillä on oikeus ottaa nämä arvot esille. Ei voi sanoa, että joku EU-jäsenvaltion ulkopuolelta ei voisi puhua minun maani asioista. Sehän on yksi osa sitä, että ollaan Euroopan yhteisön jäseniä, että me puutumme tähän sisäiseen tilanteeseen. Meidän tulisi tehdä se kunnioittain. Olen aivan samaa mieltä kanssanne pääministeri, mutta ei se millään tavalla poissulje sitä, että keskustella jäsenvaltioiden tilanteesta vain sen takia, että ei satu olemaan itse tuon jäsenvaltion kansalainen. Sekin on osa tätä arvoyhteisöä, joka Euroopan unioni on. Ja lopuksi, kun puhutaan erittäin vaikeista pakolaistapauksista, Alankomaat, josta minä olen kotoisin, jonka tunnen parhaiten, Nemetsas, Tot, nämä ovat nyt alankomaisia nimiä. Nämä ovat ehkä kaikkein menestyksellisempien ihmisten nimiä Alankomaiden yhteiskunnassa. Nämä ovat ihmisiä, jotka pakenivat kommunismin sortoa silloin, kun Neuvostoliitto äh, murskasi Unkarin äh, vapaushaaveet vuonna 1956. minä Alankomaista olen tyytyväinen siitä, että meillä on Nemet ja Tot ja muut unkarilaiset osana Alankomaiden historiaa, osana meidän arvoyhteisömme. Ja näin on voitu tehdä, koska alankomaalaiset ja hyvin monet muut eurooppalaiset vuonna 1956 tiesivät, että ne epätoivoiset ihmiset, jotka pakenevat Unkarista, tarvitsivat paikan, johon mennä. He avasivat sydämensä, kotinsa, yhteiskuntansa. Ja tämä on esimerkki, jota meidän kannattaa seurata. Tämä on esimerkki, joka kertoo meille siitä, mistä eurooppalaisissa arvoissa todellakin on kysymys. Kiitoksia. arvoisa Kalnina. Uh, hyvä puhemies, hyvä Timmermans, hyvä pääministeri, hyvät jäsenet. Minä todella toivon, että tämän päivän keskustelu kasvokkain on auttanut meitä ymmärtämään paremmin toinen toistemme kantoja. Minä olen tarkoin kuunnellut erilaisia näkemyksiä, joita tässä keskustelussa on kuultu. Minä olen jo sanonutkin, että Euroopan unioni on yhteisten perusarvojen liitto. Kaikki nämä arvot sitovat sekä toimielimiä että jäsenvaltioita kuolemanrangaistuskysymys ja sen poistaminen on vain yksi tällainen kysymys. Se on perusedellytys unioniin liittymiselle. Ja unioni on mennyt, kulkenut pitkän tien saadakseen sen perustamissopimuksiinsa ja me emme voi estää ketään tietenkään käymästä keskustelua tästä asiasta, mutta samanaikaisesti toivomme, että tämän keskustelun tulos ohjaisi tämän perusperiaatteen siihen sitoutumiseen uudelleen. Ja ilmaisuvapaus on myös yksi perusarvoistamme, mutta sillä on rajansa ääriliikkeiden puhe, ääripuheenvuoroja ei kuunnella. Kukaan ei tässä salissa ollut toista mieltä siitä, että oikeus oikeudenmukaiseen tuomioistuinkäsittelyyn ja vapaaseen ilmaisuun ja muuhun sellaiseen ei olisi unionin perusarvo. Meidän täytyy muistaa Mink kuitenkin toimia varovaisesti siinä, miten suojelemme omia arvojamme, koska ääritoimet eivät välttämättä johda parhaisiin tuloksiin. Meidän täytyy jatkaa keskusteluamme tietenkin, vaikka juuri näin. Tämä ei välttämättä tänään toteudu. Hyvät naiset ja herrat, minä puhun neuvoston puheenjohtajan nimissä ja siitä syystä puhun myös kaikkien 28 unionin jäsenen ja neuvoston jäsenen puolesta. Tämä on vaikea tehtävä. Tämän päivän keskustelua ei ole käyty neuvostossa ja siksi minun sanavalintani ovat hyvin rajalliset, mutta kuitenkin teidän näkemyksenne varmasti välitän neuvoston jäsenille. Kiitokset. Kiitoksia, arvo ministeri. Näin olemme päättäneet tämän keskustelun ja äänestys on